Okay, colleagues, we can start with our point five. No niin, hyvät kollegat, voimme aloittaa kohdasta viisi. Esityslistassa meillä on keskustelu Hans Hugervorstin kanssa. Hän on kansainvälisen standardilautakunnan IASBn puheenjohtaja. Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi Ekon valiokuntaan. Herra Hugervorst on entinen Alankomaiden valtionvarainministeri. Ja hänet on kutsuttu tähän valiokuntaan hänen ominais, eh, ISBn puheenjohtajan ominaisuudessa. Siellä kehitellään kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja. Nyt ensimmäistä kertaa Ekon toivottaa hänet tervetulleeksi tässä ominaisuudessaan. I think it is a very eh, useful and timely. Minusta tämä on erittäin hyvä mahdollisuus ja hyvin ajoitettu mahdollisuus keskustella tärkeistä asioista, jotka liittyvät tilinpäätöksiin. Ottaen huomioon käsitepuitteiston uudistukset ja tulevat sääntelyt IFRS yhdeksästä neljästä ja leasing-sopimuksista ja muista. Tämä on todella hyvin tärkeää käsitellä tästä, tätä asiaa Ekon valiokunnassa. Meidän olisi kiinnitettävä paljon huomiota tilinpäätöskysymyksiin. Ja Efragin puitteistoon sekä vuoropuhelun IASBn kanssa. Haluaisin toivottaa vielä tervetulleeksi Hans Hugervorstin. Teillä on nyt 10 minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on suuri ilo olla täällä kollegani Philippe Donjon kanssa. Hän on Ranskasta ja voin kertoa tänne valiokunta IFRS ja IASBstä todella uskon, että laadukkaat tilinpäätökset eivät ole koskaan olleet niin tärkeitä Euroopalle kuin tänä päivänä. Finanssikriisi on saanut Euroopan havaitsemaan, että on vähennettävä riippuvaisuutta pankkirahoituksesta ja tästä syystä Euroopan unioni haluaisi, haluaa luoda pääoma markkinaunionin ja tällaisen kautta yritykset saisivat paremman pääsyn pääomamarkkinoille. Uskon todella, että pääomamarkkinoiden avulla voidaan tuoda helpotusta luottoa janoavalle eurooppalaiselle yritysmaailmalle, mutta jotta pääomamarkkinat toimisivat hyvin, ne kaipaavat asianmukaista sääntelyä. Pääomamarkkinoilla on hyvin yleistä nähdä lyhytnäköisiä päätöksiä, eturistiriitoja. Kun ihmiset tekevät työtä muiden ihmisten rahojen kanssa, tarvitaan sääntely, jotta vältetään väärinkäytöksiä ja moraalikatoa. Tilinpäätössä standardit ovat keskeinen osa pääomamarkkinoiden sääntelyrakennetta. Luotettavat rahoitustiedot ovat välttämättömiä, jotta voimme luottaa markkinatalouteemme. IASB pyrkii tuomaan vastuuta ja avoimuutta pääomamarkkinoille. Meidän työssämme on tärkeää pitää markkinat rehellisinä. Tämä on yleisen eh, julkisen edun mukaista. Menneisyydessä ISB on taistellut eh, rajusti saadakseen päivänvalon piilotetut kustannukset ja vastuut investoijat tietävät nyt pörssiosakkeiden jälkevastuiden täydet kustannukset. Näin ei aikaisemmin ollut. Toivottavasti pian he saavat myös selkeyden siitä, millaisia piilotettuja velkoja on leasing-sopimusten takana. Kaikissa näissä tapauksissa tilanteesta hyötyvät tahot, monet yritykset ovat voimakkaasti protestoineet kantojemme vastaan ja tekevät niin edelleen. Me edellytämme yksityisiltä markkinoilta hyvin tiukkaa kuria valitettavasti paljon kurinalaisempaa kuin, kuin julkisella sektorilla tehdään monilla maailman alueilla, esimerkiksi eläkevastuiden osalta siellä on paljon piilotettuja vastuita. Kuten tiedätte, komissio on tällä hetkellä arvioimassa IFRSn vaikutuksia EU-ssa. Me emme odota, että arvioinnissa todetaan, että IFRS on täydellinen, koska tiedämme, että näin ei ole. Kuitenkin olemme varsin luottavaisin mielin sen suhteen, että tuomio tulee kuulumaan sen suuntaisesti, että kaiken kaikkiaan IFRSllä on ollut myönteinen vaikutus Euroopan talouteen – Voisin nyt selittää, millä perusteella olen näin optimistinen. Ensinnäkin IFRS tarjosi vuonna 2005 Euroopan markkinoille yhteisen ja tilinpäätöskielen. Ennen IFRSn hyväksymistä Euroopan unionissa oli useita erilaisia tilinpäätöskieliä, yli 15. Euroopan eläkerahastoja ja muiden yhteisösijoittajien ja muiden olisi, olisi vain selvitte, selvittävä tästä viidakosta, mitään käännöksiäkään näille ei ollut olemassa. IFRSn mukaan tuominen oli todellinen muutos investon suojassa. IFRS toi paljon tarvittavaa tarvittava ja haluttua avoimuutta ja vertailukelpoisuutta investoijille Euroopassa kansalliset arvopaperisääntelijät, jotka ovat nyt yhdessä ESMassa, lopulta saattoivat ryhtyä vertailemaan tietoja ja parantamaan täytäntöönpanoa. Investoijien voitto oli myös yhtiöiden voitto. Nyt on tasainen yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet tälläkin alalla kaikille. Mahdollisuus ikään kuin käyttää ikään kuin yhtä kieltä kaikkialla Euroopassa on, merkitsee myös säästöjä yrityksille. Euroopan unioni antoi esimerkkiä hyväksymällä IFRS. Tämän jälkeen suurin osa maailmasta on tullut perässä. 114 maata on tällä hetkellä hyväksynyt täysin IFRS ja 12 muuta maata sallii sen käytön. Koko Eurooppa on mukana, koko Latinalainen Amerikka, Kanada, melkein suurin osa Aasian maista käyttävät IFRS. -sää se on myös Kiinan ja japanilaisten yritysten piirissä laajalle levin, että Yhdysvalloissa vielä pysytellään ulkopuolella, mutta sielläkin eurooppalaiset yhtiöt voivat käyttää IFRS, kun ne listautuvat Amerikan osakemarkkinoille. Tämä on merkittävä säästö. IFRSn laajeneminen ja leviäminen maailmalle merkitsee suurta etua eurooppalaisille investoijille, kuten eläkerahastoille. Niiden on voitava investoida dynaamisille nouseville markkinoille saadakseen hyviä tuottoja eläkeläisilleen IFRSn ansiosta ne ymmärtävät nyt korealaisten, brasilialaisten ja monien afrikkalaisten yhtiöiden tilinpäätösinformaatiota. Euroopan yritysmaailmalle IFRS on merkinnyt suuria säästöjä. Se on alentanut pääoman kustannuksia ja vähentänyt tilinpäätöskustannuksia ulkomaalaisissa tytäryhtiöissä. Suuri enemmistö näistä 114 maasta, jotka ovat ottaneet IFRSn käyttöön, ovat ottaneet sen käyttöön ilman, ilman mitään paikallisia so- muutoksia. Se, että ne ovat malttaneet olla peukaloimatta IFRssä ei tarkoita, että ne pitävät kaikesta siitä, mitä me teemme, mutta kaikki ovat ymmärtäneet, että mikäli jokainen maa alkaa tekemään omia sopeutuksiaan, yhden ainoan standardipaketin edut häviävät tuuleen. Ja voisimme sitten saman tien palata kansallisiin standardeihin Euroopan unioni on tehnyt vain yhden rajallisen poikkeuksen ja muutoin se on hyväksynyt kaikki standardimme. Tämähän ei tarkoita sitä, että EU on nyt luopunut suvereenisuudestaan tilinpäätösstandardien osalta. Eihän Eurooppa hyväksy sokeasti meidän standardejamme. Itse asiassa e, kaikista oikeudenkäyttöalueista Eurooppa on Euroopalla on kaikkein e, kehittynein vahvistusmenettely. Siinä on mukana EFRAG, komissio, Euro- neuvosto ja parlamentti me IASBnä tiedämme täysin, että mikäli emme ota vakavissamme Euroopan panoksia standardi työssämme me olemme vaarassa itse. Voitte olla kyllä varmoja siitä, että ISB ei suhtaudu kevyesti Euroopan aivan päinvastoin. Samanaikaisesti toivomme, että Eurooppa ymmärtää, että globaalina järjestönä me emme saa näyttäytyä elimenä, joka kuuntelee vain Eurooppaa. Tietenkin meidän on kuunneltava myös ei-eurooppalaisia kumppaneita. Olen aivan varma, että EUn IFRS-arviossa on mukana kriittisiä huomioita me pyrimme parannuksiin siellä, missä pidämme kritiikkiä ansaittuna. Me tunnustamme, että tilinpäätösasiakirjoista on tullut ehkä vähän liian pitkiä ja monimutkaisia. Olemme tarkastamassa uudelleen julkistamisvaatimuksia, jotta vähennettäisiin turhien tietojen julkaisemista. Ymmärrämme myös niiden investoijien huolia, jotka pelkäävät perusteettomia voiton tekemisiä, jotka perustuvat hata- hatarille arvioinnille uudessa eh, käsitteen puitteistossa teemme selväksi, että on toimittava varovasti niin, että vältetään varallisuuden voittojen ylikorostus. Me vastustamme myös eh, velkojen aliarviointia ja siksi leasing-sopimukset eh, tarvitaan myös taseisiin. Kuuntelemme kyllä kritiikkiä, mutta meidän on oltava riippumattomia väli, väli, välttääksemme puolueellisuuden, aivan kuten keskuspankkiireen. nekin tarvitsevat riippumattomuutta rahoitusmarkkinoista rahoituskriisi oli tässä eh, omien etujen tavoittelu johti kriisiin. Meidän on pidettävä kiinni riippumattomuudesta ja pidettävä nämä, nämä eh, yhden sektorin intressit eh, suitsettuina. Meidän on kaikkia kuunneltava, mutta yhteinen etu on kuitenkin tärkeintä. Sitten lopuksi me toivotamme tervetulleeksi päämaamarkkinat Euroopassa ja se unioniin. Tarvitaan korkealaatuisia tilinpäätöstandardeja. Se on hyvin keskeistä, että tällaisesta unionista tulee todellisuutta. Pääomamarkkinoilla voidaan toimia hyvin vain, jos se on hyvin säänneltyä. IFRS on keskeinen osa tätä sääntelyä. ISB on valmiina tarjoamaan välineitä Euroopalle, jotta tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen päästään. Paljon kiitoksia tuosta johdannosta. Annan heti puheenvuoron puhujalle. Ensin Burkhard Baltz, EPP. Kiitos puheenjohtaja. EASP tekee nyt työtä, joka liittyy standardeihin vakuutusyhtiöiden osalta ESFR 4. Se pitäisi nähdä varmasti rahoitusvälineiden standardin kanssa yhdessä. Miten voidaan huolehtia, että nämä standardit ovat johdonmukaisia keskenään – ja miten pitkällä aikavälillä voidaan huolehtia tässä vakuutuksista? Ja toiseksi IASPn puheenjohtajana tuetti tilinpäätöstandardien lisälähentämistä EU-ssa ja kysyisin vähän kriittisesti tästä aiheesta ajatellen, miltä näyttää suhteellisuuden tilanne tässä. Eikä voida ajatella, että kasvuagendaan sopii se, että PK yritykset joutuvat tässä maksumieheksi, Jos ajatellaan kansainvälisten tilinpäätöstandardien vaikutusta PK-yrityksiin, olisiko muita mahdollisuuksia tässä yhteydessä? Kiitos. Thank you very much. Um, IFRS 9. Kiitos. Jefras 9, on saatu loppuun. Jefras 4 on vielä prosessissa ja on vielä vähän aikaa, että meillä on standardi, joka on substanssissa ja poliittisesti erittäin vaikea, erittäin tärkeä teollisuudelle. Meidän täytyy FRS 4 loppuun. Emme ole asettaneet takarajaa vielä. Ja se, että se on yhteydessä FRS 9 kanssa, johtaa siihen, että mietimme asioita erittäin tarkkaan, mutta takaraja ei ole. Ja pitkän aikavälin investointien ää, tilinpito käytännössä tärkeintä on, että on erittäin tärkeää, että että ihmisillä on insentiivejä investoilla pitkällä aikavälillä. Ja on erittäin tärkeää, että investoijat siis luottavat yrityksen tase tilinpitoon ja että ne kertovat uskottavan tarinan. Ja me pyrimme siihen, että investoija saa maksiminäkyvyyden yritysten antamiin mahdollisuuksiin ja riskeihin, joita saattaa liittyä. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että näkymättömät riskit ja näkymättömät vastattavat standardin mukaan. Siksi tämä lisäksi liittyvä standardi on niin äärimmäisen tärkeä pk-yritysten suhteen. Jos pk-yritys ei ole pörssissä, niin sillä ei ole IFRS kanssa mitään tekemistä. Mitään näiden monimutkaisempien standardien kanssa mutta meillä on meidän päätös. Tämä on arvopaperisäätelijän vaatimus. Se pitäisikö PK-yrityksiin, suurin yrityksen tehdä pörssillistä tapauksessa mitään eroa, niin tässä Euroopan arvopaperimarkkinoiden säätelijät ovat sanoneet, että jos on pörssilistattu, niin täytyy FRS 9 täysin noudattaa, jos ottaa investoida rahaa vastaan, niin sitten heidän täytyy noudattaa IFRS, mutta se on arvopaperimarkkinoiden säätelijän tehtävä, ei meidän. Me standardissa pyrimme vähentämään monimutkaisuutta jossain määrin. Mainitsen sen, että me, meillä on ohjelma, joka liittyy tähän datan julkaisemiseen, julkistamiseen. Pyrimme siihen, että yritysten pitäisi jostakin etujen julkisemisesta luopua, niin että taas se, että kirjan pitää olla vähän lyhyempää. Kiitoksia sitten SND. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin puhua tästä IFRstä. Mitä konkreettisia ongelmia teillä on näissä maissa? Voidaanko niitä yleistä? Millaisia vaikeuksia teillä on asioiden hoitamisessa? Sitten hyvin lyhyesti sanoit, että Siis investoijien pitäisi voida luottaa näihin yrityksiin. Tämä pätee yksityissektorille ja julkisella sektorille Yhä useammat maat, oman maani Belgia ja muutkin alueet ovat sellaisia, joissa ei välttämättä aina ole noudatettu tätä kaksi, ESA 2020 sääntöjä aluekomitean mukaan. Velvoitteena olisi kuitenkin ottaa nämä kaikki toimet yhden vuoden tilinpäätöksen, vaikka se ei aina ole niiden etujen mukaista. Edelleen kuntien ja jäsenvaltioiden tasolla on erilaisia tilanteita perussopimuksessa sanotaan, että analysoidaan ainoastaan kulut ja velka, mutta tässä on ikään kuin kysymyksessä globaali velka eikä nettovelka, koska ei oteta mukaan kaikkea sitä, mikä voitaisiin varallisuutena tai muuna kohdella. <laughs> yes, my, my colleague will be able to answer the second... Uh... Kollega pystyy vastaamaan jälkimmäisen kysymykseen ranskaksi. Mitkä ovat pääongelmat? Mitä ihmisillä on ollut? Ja Frassan soveltamisessa katsomaan. Me saamme paljon valituksia monimutkaisuudesta, mutta usein kun asian ytimeen mennään, niin monimutkaisuus johtuu siitä, että bisnestoiminnat ovat monimutkaisia. Monilla yrityksillä on eläkerahastoja tai vastattava, Niiden tilinpito käsittelee erittäin vaikeata. Ja sitten johdannaiset tekevät tilin, kirjanpidon, tilinpidon vaikeammaksi. Mutta jos bisnesmalli on yksinkertainen, IFRS ei ole kovinkaan iso juttu. Hämmästyttävintä on, kun näkee tästä 40 maata maailmassa on hyväksynyt tämän. Monetkaan eivät ole kohdanneet isoja ongelmia. Ja uudet teollisuusmaat, Brasilia, Korea, Malesia, Singapore. No, Singaporehan on jo teollistunut ne voivat ottaa nämä standardit käyttöön suuremmitta ongelmitta. Äskettäin puhuin äh, auditointifirmoille, mitä ongelmia niillä on näitä standardeja. Äh, käytännössä sanoissa mä sanoin, että taso on erittäin korkea vertailtavissa Eurooppaan. Deuxième question, si j'ai bien compris. Toista kysymyksestä, jos oikein ymmärsin, se koskee tilinpäätössääntöjen vaikutuksesta julkiseen talouteen. Tämähän on oikeastaan täysin meidän elimemme toiminnan ulkopuolella. EPSA-säännöt ovat vapaaehtoisia. Me emme laadi niitä. Tässä on erillinen elin, joka on kansainvälisestä tilinpäätösjärjestöstä riippuvainen Ipsasin lautakunta pyrki ottamaan inspiraatiota yksityisen sektorin päätöksestä, mutta nämä ovat erilaisia yksityiseltä sektorilta voitaisiin ottaa tämä ajatus, johon te viittasitte, jonka mukaan voitaisiin tehdä poistoja sijoituksien talouden, taloudellisen keston mukaan, ja Ipsas tukee tätä. No sitten jäsenvaltiot seuraavat tai eivät näitä, näitä sääntöjä. Toisilla on aivan erilaisia sääntöjä koskien äh, tilinpäätöstä, mutta meillä ei ole tähän mitään sanottavaa. Thank you. Uh, now next speaker is Case Wimber, ecr coordinator. Winburn. Thank you for your comment. Kiitos kommenteista. Minulla on vieläkin suuri pettymys, että, että Yhdysvallat oppia eikä IFRS. Ja tämä on elefanttihuoneessa säätellä, miten laa tehdä yrityksensä toimivat. Jotka se kommentoista Samuel Samuels, FSBn äh, tämän sidoksen julkaisemisen liittyvässä tehtäväryhmässä sanoi Financial Timesissa äskettäin. Hän ehdotti, että pankkien pitäisi mennä IFRS 9 yli ja kertoa miten niiden tappiot suhtautuvat siihen, mitä ne itse arvioivat tappioiksi, ennustavat tappioiksi, ja se kertoo sen riskinhallinnasta. Ajattelitteko varaa 9 tällaista toimia, toimia jos ette tehneet, ajattelisiko tällaista ask- lisäystä IFRS 9, joka parantaisi yritysten hallintaa globaalissa tilinpidossa? Ensiksi Lyhyt kommentti Yhdysvallasta. On pettymys, että he eivät ole vielä mukana. Katsotaan, mitä tulevaisuus on mukana. Se on niin samaa. Ja siellä on suurimmat pääomamarkkinat. Heillä on Yhdysvaltain kapin kanssa pitkät perinteet. Päätä se vähän hankala heille. Minä vielä toivon, että Yhdysvallat voisi tehdä samanlaisen päätöksen kuin Japani että he sallivat yksittäisille yrityksille, jotka kilpailivat IFRS-yritysten kanssa, että hyväksyvät IFRS. Toivoisin tarjota tulevan osantien. Minä olen ää, finanssimarkkinoiden vakauslautakunnan jäsen liittyen tähän etujen sitomusten julkistamiseen ovat tehneet fantastista työtä. Ja minä olen sitä mieltä, että kun riskit julkistetaan ja positiot estetään, niin he voisivat käyttää IFRS tilinpäätöksiä. Mutta olemme saaneet paljon kritiikkiä, että meidän äh, julkistamisvaatimukset ovat liian rankkoja, erityisesti pk-yrityksellä tämä täytyy olla varovaisia, mutta paljon siitä, mitä tämä julkistamista koskeva työryhmä tekee, on pitkälti samansuuntaista kuin mitä me vaadimme. Thank you. Now for the ALDE. Kiitoksia sitten Aldesta. Cora van Nieuwenhoiten. Wel, ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om... Haluan käyttää tilannesta, tilaisuutta käyttääkseni Hoffarsnin äidinkieltä. Odotan vain, että haluatte luurit korvaa. Haluaisin kysyä teiltä, kerron teille, että Esmalla oli täytäntä, rakentaminen täytäntöönpanosta arvio Aktiiviset ja rahoituslaitokset ja rahoituspalvelut usein käyttävät erilaisia menetelmiä johdannaisia. Ja kun stressitesti tehtiin, saatiin 19 tulosta vaikutusarviointia liittyen siihen, kuinka paljon työtä tarvitsee tulevaisuudessa tehdä. Tämä liittyy erilaisiin johdannaisten arviointikeinoihin. Sitten pk-yritysten byrokratian vähentämiseen. Timmermanskin pyrkii tähän, mutta äh, kielenpitodirektiivillä on erityisiä sääntöjä pk-yrityksille tilinpäätöksiin liittyen, joilla pyritään asioiden yksinkertaistamiseen. Voitteko jatkaa yksinkertaisempaa järjestelmää, mahdollista yksinkertaista järjestelmää pk my colleague will, uh, Philippe uh, Danjou will... Uh... Kollegani vastaa tuohon PK-osioon kysymystä, niin mutta ensimmäiseen osaan ESMA tekee työtä siinä, että se tuo näitä ongelmia esiin. Aikaisemmin, kuten alustuksessani sanoin, ei olisi voitu ajatella millään tapaa, että kansalliset säätelijät pystyivät vertailemaan – tilinpäätöksiä, kun kieli oli aina eriä. Se, että nyt on yhteisiä tekijöitä, on IFRS. Tuo kaikki nämä ongelmat esiin ja mahdollistaa ylipäätään sen, että säätelijät voivat täydellä huolehtia siitä, että sääntöjä noudatetaan. Säätelijöiden on huolehdittava siitä, että standardejamme noudatetaan kunnollisella tapaa ja pidämme tätä oikein hyvänä. Loistavia edistysaskeleita, suuria edistysaskeleita tehdään tällä hetkellä, mutta paljon työtä on vielä tehtävänä. Me teemme hyvin läheistä yhteistyötä Esman kanssa, jos heillä on sellainen käsitys, että liikaa vaihtelua on siksi, että jotain ongelmia on standardeissa. Me kuuntelemme tällaisia kommentteja hyvin tarkkaan ja joskus myös muutamme standardejamme näiden ehdotusten mukaisesti. Eli tämä vaatii hyvin läheistä yhteistyötä IASBn ja ESMAn välille. Ja juuri tällaista työtä tällä hetkellä teemmekin. Meillä on yhteistyömuistio toimielintämme välillä ja hyvin toimivat yhteydet. Kiitos. PK-yrityksistä ja tilinpidosta. ISP ei ole puuttunut tähän direktiiviin, koska se on komission ja teidän käsissä enemmän. Emme ole os, osana tätä. Me olemme luoneet standardeja pk-yrityksille suurimpien maiden ja maailman paikin toiveesta. Nämä standardit on olleet siellä vuodesta 2009. Euroopassa näitä käytetään hyvin vähän, koska Euroopan unioni ei ole näitä hyväksynyt. Standardi on olemassa, mutta se ei ole osa EU-lainsäädäntöä. Jotkut jäsenvaltiot ovat päättäneet hyväksyä tämän tiettyille yritysluokille omilla alueilla. Muutama jäsenvaltio siis, mutta suurilta osin sitä standardia noudatetaan vapaaehtoisesti. Se on ihan hyvä, jos ajatellaan pk-yritysten rahoitustarpeita tänä päivänä. Niitä ei rahoiteta pankkien puolelta oikeastaan enää, vaan muiden pääoman tarjoajien kautta, ja siksi on viestittävä omasta taloudellisesta tilanteesta tavalla, joka on ymmärrettävissä ei ainoastaan omassa maassa, missä toimitaan, vaan kaikkialla Euroopassa. Meidän tuotteemme voisi olla hyödyllinen, jos, suuri jos siis, jos se hyväksyttäisiin, jotta voitaisiin luoda tällainen viestintäväline niille pk-yrityksille, jotka tarvitsevat pääomaa, mutta tämä on teidän käsissänne. Joten tämä olisi teille ehkä vain pohdittavaksi, olisiko tämä hyödyllistä vai ei. For the GUE. Kiitoksia sitten GUEsta, herra Viegas. Eh, eh, Hyvää iltapäivää. Me olemme siirtyneet tilanteesta, jos meillä oli valtiokapitalismi, ja nyt meillä on, olemme siirtyneet monopolistisen kapitalismin vaiheeseen, ja suurilla monopoleilla valtavaa valtaa, ja tässä tilanteessa nämä säätelyviranomaisten tehtävä on merkittävä. E- EU-ssa he ovat erittäin tärkeiden keskusteluiden ytimessä, joita on käyty, ja osana taas tämän keskustelun yhteydessä meillä on joitakin kysymyksiä FSBstä ja sen hallinnasta. Kuten ymmärrätte, tämä instituutio tekee valtavan tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat kymmenituhansiin yrityksiin. Ja sillä on valtavaa merkitystä esimerkiksi informaation siirtymiseen ja sen symmetrisuuteen, tasapuoliseen jakautumiseen. Ja tunne tietyssä määrin sympatiaa puhujan mielipiteisiin liittyen FSBn demokraattiseen hallintaan, hallintatapaan Rahoitus tulee lähinnä yksityisellä sektorilta. Tässä on 2008 lähtenyt julkisen sektorin panos. Mutta kuinka suuri on tämä yksityisen sektorin osuus ja toimintaa ne tukee? Tiedämme, että tämä säätiön äh, hallituksen jäsenet ovat lähinnä suurten yritysten äh, nimittämiä. He mielivaltaisesti valitsevat esittämät ehdotuksia. Ja he usein ovat sitten suuryrityksistä joka herättää kysymyksen itsenäisyydestä. Ja tämä äärimmäisen kiinnostava keskustelu, johon liittyy monia Euroopan politiikan alueita, se on se, mitä me, mihin liittyviä kysymyksiä me haluamme esittää. Se, miten instituutio luo standardeja, mutta se pyrkii myös takaamaan niiden noudattamista. Pitäisikö nämä tärkeät toimet eriyttää? Nämä tämä hallintaan liittyvät kysymykset, jotka on esittää, ja mikä, miten te arvioitte niitä? <clears throat> Thank you for this uh, very Kiitoksia tästä oikein tärkeästä ja reilusta kysymyksestä. Saamme paljon kysymyksiä koskien hallintoa, eikä siinä ole mitään vikaa. Ensinnäkin Korkein viranomaisemme on julkinen elinvalvontalautakunta, johon kuuluu äh, näitä elimiä kaikilta maailmasta. niiden alla on nämä trustees, henkilöt, jotka ovat äh, julkisten viranomaisten nimittämiä. On totta, että joillakin heistä on sellaista taustaa, että he olivat jossakin yrityksissä töissä esimerkiksi mm, näiden trustee, näiden elunvalvojien puheenjohtaja oli Ranskan tietystä korkeasta tahosta peräisin. Meillä on julkinen taho, joka nimittää nämä edunvalvojat ja, ja valvoo järjestöä rahoituksesta yli kaksi kolmasosaa Varoista tulee julkisista lähteistä, hallituksilta tai arvopaperisääntelijöitä, jotka perustuvat BKTlle kaikkialta euromaailmasta. Euroopan unioni on yksi merkittävä rahoittaja. Enemmistö on siis julkista ja tulevaisuudessa pyrimme siihen, että julkinen osuus olisi vielä isompi kuin tällä hetkellä. Kaikkein tärkeintä mielestäni on se, että tietokuntamme jäsenet ovat täysin riippumattomia, heillä ei ole mitään linkkejä yksityisiin kaupallisiin yrityksiin, he olivat, ovat täysaikaisia jäseniä kansa, kansallisella tasolla. Siellä on henkilöitä, jotka ovat vielä valvo, valvojina yrityksissä, mutta näin ei voi olla ISBssä. Meidän johtokuntamme jäsenten on oltava täysin riippumattomia. Meillä on myös käsittääkseni kaikkein avoin, avoimin järjestelmä. Kaikki kokouksemme ovat julkisia, ne välitetään internetissä suoratoistona, kuka tahansa voi niitä seurata ja katsoa. Kaikki johtokunnan asiakirjat ovat julkisia. Johtokunnan jäseniltä on kielletty pitää yksityisiä kokouksia, joissa on mukana yli viisi johtokunnan jäsentä niin, että he eivät voi siellä keitellä kokoon yksityisiä sopimuksia. Kaiken tarkoituksena on taata standardien laatimisen riippumattomuus ja laadukkuus. Olemme yksityisesti järjestäytyneitä, mutta meillä on julkinen kehys ja teemme työtä julkisen edun puolesta. Kuten sanoin alustuksessa, otamme huomioon ainoastaan julkisen edun. Thank you. Next speaker is Green. Kiitoksia sitten vihreiden koordinaattori Sven Giegold. Well, I, I would like to... No minä haluaisin vähän puuttua myös tähän keskusteluun. Viittasitte aluksi riippumattomuuteen ja vertasitte omaa asemaamme ekp -hän. Vaikka hyväksyisin sen, että keskuspankeilla on kovasti riippumattomuuden tarvetta, koska olisi liian houkuttelevaa, että hallitukset rahoittaisivat toimintaansa EKPlle, mutta Tilinpitestandardien luomisessa en näe oikein poliittiselta, poliittista pohjaa sille erityisasemalle, joka perinteiden kautta teille on annettu. Se on kehittynyt ajan kuluessa. Yleisesti ottaen teidän toimintanne pitäisi olla ikään kuin kansainvälisen järjestön, ja tällaisissa puitteissa teidän työnne olisi edelleen hyvin tärkeä, eli saadaan globaalimmat standardit, mutta demo, demokraattisilla alueilla, kuten Euroopassa, ei voida hyväksyä sitä, että lautakunnan jäsenet, jotka tulevat Euroopasta, eivät ole Euroopan parlamentin tai muuten poli- demokraattisesti valittujen edustajien valitsemia. Ymmärrätte, että Kiina, joka ei ole demokratia, ei ole edustettuna demokraattisesti valitun henkilön kautta, mutta eurooppalaiset jäsenet tulisi valita periaatteessa eurooppalaisten demokraattisten periaatteiden mukaisesti. Ja siksi haluaisin tietää, koska ehdotatte sitä, että sisäinen rakenteenne muuttuisi demokraattisemmaksi? Edunvalvojat, valvonta, lautakunta. Kuulin, mitä sanoitte, mutta tämä ei vastaa riittävästi demokratian tarpeita. Uskoa. No, emmehän me ole sama kuin keskuspankit, tietenkään. Mutta me tarvitsemme mielestäni niin itsenäisyytemme koska laadimme standardeja, joilla on valtava vaikutus yrityksiin. Aikaisemmin monissa maissa standardien nostaminen oli osa siis yksityisen sektorin sisäistä toimintaa, joskus yhä on, ja usein standardiasetajilla on sivutehtäviä yksityisellä sektorilla, me emme vasta hyväksyä. Me pyrimme luomaan nyt tämän standardin, joka koskee liisausta yksityinen sektori vastustaa sitä kovasti, koska he haluavat pitää tämän toiminnan taseen ulkopuolella. Meistä tämä toteuttaminen on äärimmäisen tärkeää, ja jos meidän neuvostamme hallintoneuvostamme ei olisi itsenäinen, tämä olisi paljon vaikeampaa. Me olemme yksityinen, eikä meitä valtaan demokraattisesti. En tiedä, haluaisiko parlamentti nimittää tilitarkastajia. että te valitse kaikkia Euroopan julkisten organisaatioita ja sellaisia, että täällä mitään tilpitä, te asetatte standardeja tilinpitäjille, se on iso ero. Että te ole mikään tilintarkastaja, te asetatte standardeja tilinpidolle, ja tuossa on iso ero. Nämä argumentit, joita te esitätte, niitä, niitä vastaa kaikista talous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 Ei ole. Seuraavana Bernard Monod. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtajan teidän elimenne hallinnosta. Siellä pohditaan tilinpäätöstandardeja Euroopalle. Kuitenkin Eurooppa puuttuu hyvin vähän sääntelyn luomiseen tällä alalla samanaikaisesti. Siellä on suurten tilinpitäjien yritysten suuri paino Vuonna 2013 kuulimme aivan samaa, kun herra Barnier nimitettiin Euroopan komissaariksi. Teki IASPn hallinnosta yhden prioriteetistaan. Teillä on käsissä ne on erilaisia oikeuskulttuureja. Anglosaksinen malli on rajoitus riippumattomuudelle. Jotkut täällä epäilevät IFRssä sääntöä työjen onnistumista verrattuna amerikkalaisiin malliin, jotka suuntautuvat enemmän markkinoille ja lyhytnäköisiin toimintaan. Millä tavalla toivoisitte ISPn kehittyvän tulevaisuudessa? Kuinka voidaan taata, että kansallisen ja Euroopan tason edustavat laitokset ovat paremmin mukana? EU-ssa pyritään koko ajan saamaan lisää pitkäaikaisia sijoituksia, jotta saataisiin talouskasvu käyntiin. Ettekö pelkää sitä, että tilinpäätössäännöt sellaisina kuin ne nyt ovat olemassa olisi laadittu niin, että yritykset pyrkivät lyhytaikaisiin voittoihin pitkäaikaisten sijoitusten kustannuksella? Uh, your first question, um... Ensimmäinen kysymyksenne liittyy siihen, minkälaista kehitystä haluaisin tukea. Kaksi kolmannesta tuloistamme tulee julkisista, julkista varoista. Osittain rahoitamme itse myymällä kirjoja ja niin edelleen. Ja sitten on tiettyä tuloa, joka tulee yksityisistä lähteistä. Paras mahdollinen tilanne olisi se, että kaikki varamme tulisivat julkisilta tahoilta – ja että valvonta olisi julkisen valvontalautakunnan toimesta. Kuten sanoin investoinnista aikaisemmin, meitä on usein syytelty siitä, että keskitymme niin kovasti markkinoihin, että tuo fair value tilinpito olisi meille kaikkein rakkainta. Ei pidä paikkansa. Meidän tilin pitomme erityisesti ei-rahoitusmarkkinoilla ei liity paljonkaan tähän fair value tilin päätösmenetelmään. Eli se, että me loisimme volatiliteettia, ei ole oikea esitys. Paras mahdollinen tapa on luoda avoimuutta sijoittajille, uskoa siihen, että voidaan lukea tilinpäätöksiä luottaa niihin, että ne vastaavat realiteetteja mahdollisuuksien mukaan. Tämä on paras mahdollinen tukemme pitkän aikavälin investoinneille. Paras tuki on se, että investoidaan yrityksiin ja näinhän Eurooppa juuri pyrkii tällä hetkellä tekemään. Voisinko tähän vielä jotakin lisätä koskien johtokunnan kokoonpanoa ja kulttuurivaikutuksia. Position du board de l'ISB et l'influence culturelle. ISBn johtokunnan kokoonpanosta todella siinä on tällä hetkellä yksi brasilialainen, yksi korealainen, yksi kiinalainen, yksi japanilainen, yksi eteläafrikkalainen, yksi australialainen, viisi eurooppalaista, kolme amerikkalaista. En ole ollenkaan varma, että täällä olisi mitenkään enemmistönä nämä angloamerikkalaiset, äh, anglosaksiset tai amerikkalaiset tahot, niin kuin täällä väitettiin. Now we can move to the catch the eye. Kiitoksia sitten menettely ilman puhujalistaa. Sylvie Goulard. Oui, merci, monsieur. Kiitos. Sven Gigoldin kysymys vaikuttaa minusta tärkeältä. Ei meillä teitä vastaan mitään henkilökohtaisesti ole. Olen esittänyt saman kysymyksen Harry Carvenkölle, joka on Baselin komitean ja kansainvälisen selvityspankin johtaja. Meillä on normeja, jotka asettaa, jotka ovat talouden kannalta tärkeitä, jotka asettaa demokraattisen prosessin ulkopuolella. Jos ajatellaan G20 ja kansainvälistä yhteistyötä, me tiedämme, että kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan, mutta täytyykö sitä tehdä tavalla, joka on haitallista demokraattiselle kontrollille? Pitääkö sitä olla keskustelematta? Mitä voitte kokemuksen pohjalta ehdottaa? Ei mitenkään vähentääksemme merkitystäne, niin vaan päästäksemme eteenpäin. Mikä olisi tärkeintä lisätä demokratiaan osuutta parlamentaarista keskustelua normien hyväksynnässä? Um, you know... Kuten sanoin aikaisemmin, niin, niin olisin toki voinut tätä ajatella, mutta tähän mennessä se ei ollut ollut mikään tärkeä asia, mutta olisin voinut kuvitella, että tulevaisuudessa jäsenjärjestöt, vaikka ei meillä ole sellaisia varsinaisesti ole, mutta valtiot, jotka käyttävät standardejamme, haluaisivat muuttaa hallintoa ja haluaisivat, että se olisi pikemminkin tällainen perussopimukselle perustuva järjestö. Tämä on aika monimutkainen asia toteuttaa tähän mennessä. Hiljattain lähimenneisyydessä meillä ei ollut edes mitään valvontalautakuntaa. Nyt meillä on tällainen valvontaelin, jossa on eri puolilta maailmaa julkisia elimiä mukana ja tämä on antanut tällaisen julkisen kerroksen järjestämme päälle ja tämä on mielestäni hy- tärkeä sitten eteenpäin. Sori vaan, sinä toista tämä sama kysymys ei ole sopimuksesta, vaan demokratian lisäämistä. Pitäisikö tehdä sääntöjen noudattaminen pitää lopettaa, vai kuunteletteko kansalaisten edustajia, että kun sanovat, että teidän instituutionne ei toimi demokraattisesti, olkaa proaktiivinen, älkää toistako, että tämä on monimutkaista. Monet asiat maailmassa ovat monimutkaisia demokratia mukaan lukien. No, en tiedä, mitä demokratia merkitsee, mutta me pyrimme olemaan niin avoimia ja transparentteja kuin mahdollista meidän standardien asettamisessa on avointa kaikille. Meillä on paljon neuvonantavia komiteoita. Meillä on voimakas panna Euroopalta. Me olemme erittäin mukaan ottava, integroiva organisaatio. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Viittasitte valvontaa ryhmään. Haluaisin muistuttaa siitä, mistä tämä aloite lähti. Sehän oli herra Radvanin laatima mietintö tässä parlamentissa. Siellä ilmasti huoli, joka oli myös eh, komissaari Charlie McGreevin jakama. EASPn johtaja Sir Tweedy oli huolissaan tästä tuulesta, joka, joka kyseenalaisti hallinnointimallinne. Ja sitten saatiin amerikkalaiset ja japanilaiset liikkeet liikkeelle. Amerikkalaisilla ei ollut kyllä mitään tekemistä, koska siellä ei vieläkään IFRS sovelleta, eikä heillä ollut mitään aikomustakaan tehdä niin tuolloin. Ja he sitten hyväksyivät tämän valvontalautakunnan nyt kuusi vuotta myöhemmin. Tyytyväisyyden taso ei ole juurikaan kohentunut, enkä ole ensimmäinen, joka tämän kysymyksen esittää. Kyllähän tämä on esillä ollut kahdellakin tavalla. Ensinnäkin demokratian näkökulmasta Eihän voida laatia tilinpäätös... Niin, tilinpäätössääntöjen kirjoittaminen on, on tekninen harjoitus. Kerro mitä kirjoitat ja kerro mitä, minä kerron sitten mitä se tarkoittaa. Ei ole mitään lopullista totuutta näissä säännöissä ja luvuissa ja standardeissa. Jos tällainen olisi, niin ette käyttäisi niin paljon aikaa sääntöjen laatimiseen. Niiden takanahan on erilaisia haasteita ja mallivalintoja. Kuitenkin kun sääntöjä muotoillaan, kontakti julkisen sektorin kanssa rahoituksen lisäksi ja sen lisäksi, että millaisia malleja pidetään parhaimpina. Minusta vaikuttaa siltä, että, että tämä julkinen osuus on vielä vähemmän kuin mitä se voisi olla. Minulla ja kollegoilla on kysymyksiä, jotka koskevat pitkäaikaisia sijoituksia. Olen jatkuvasti Meillä jatkuvasti pyydetään eh, toimimaan, niin pitkäaikaiset eh, sijoittajat sanovat, että teidän sääntöjen takia ei voida hyvissä olosuhteissa tehdä pitkäaikaisia sijoituksia. Sitten eurooppalaista edustuksesta toinen asia. Teidän tehtävänä ei tietenkään ole parantaa Euroopan edustusta ja, ja Euroopan äänen kuulumista, mutta kuitenkin oletteko sitä mieltä, että taikka mitä, mitä ajattelette, miten eurooppalainen ääni saataisiin kuuluvin? välillä tuntuu siltä, että Efragissa kuuluvat enemmän teidän huolenne kuin eurooppalaisten huolet. Ja sitten vielä viimeinen asia. Olen jo ylittänyt puheaikani tämän demokratiakysymyksen lisäksi. Miksi lähdet, kun pyydetään että miksi lähdette määrittelemään tiettyjä sääntöjä, rahoitusmarkkinoiden sääntelyn laatiminen pitäisi mielestäni olla IMFn vastuulla. Te olette täysin riippumaton elin. Teillä on johtokunta, jonka olette itse keksineet ja hallinnoitte sitä itse. Ja näin vältätte yhdentymisen mihinkään rakenteeseen. Minun mielestäni tästä tulee ongelmia, joita ei tällä teidän tämänpäiväisellä alustuksellakaan saatu hälvennettyä. Well. No. Haluaisin vielä toistaa, että Eurooppa ei ole luovuttanut suvereniteettiään tässä asiassa. Ja viime kädessä tänä parlamenttien täytyy hyväksyä nämä standardit. Jos olette erittäin tyytymättömiä siihen, mitä me tuotamme, niin siitä voidaan kieltäytyä. Se on eräänlainen ydinase, mutta voitte uskoa, että se antaa paljon vääntöä meidän eurooppalaiset äh, osakkaamme kokevat, että Euroopalla on liikaakin voimaa, koska tämä on erittäin hyväksyntä menettelyn vuoksi, mikä Euroopassa vallitsee. efra kei teidän huolen aiheita niin Meillä on erittäin voimakasta yhteistyötä, jolla me usein eri mieltä. Se, että julkinen sektori on voimakkaasti mukana äh, standardin asetannassa ei ole mikään menestyksen tae. Toistan sitä, mitä sanoin johdannossa. Monet julkisen sektorin ää, äh, standardit ovat erittäin puutteellisia. Monissa maissa ei ole mitään käsitystä esimerkiksi hallitusten aidosta äh, eläkevastuusta, jos ne ovat näkyisiä, kuten meidän standardeissa – Se olisi paljon isompi ongelma kuin mitä nyt nähdään. Joten täysin demokraattinen äh, standardien asetanta ei takaa hyviä standardeja. 10 second. This is not what I've asked. What I've asked is to make En minä tätä kysynyt. Pyysin, että huolehditte sitä, että kun luette omia standardeja, teillä on rahoitusvakaus mielessä. Ja siksi pyysin, että pitäisi olla tässä tiukemmat linkit myös IMFn suuntaan. I'm a member of the Kuten sanoin, minä olen tämän rahoitusvakauslautakunnan jäsen. Meidän vastuunamme on edesauttaa vakautta ja uskon, että avoimuus on merkittävä osa vakautta ennen finanssikriisiä, jos olisi katsottu paremmin pankkien rahoitusselvitystä, olisi nähty, että pankkien pääoma on lopussa. Se oli kaikki siellä nähtävissä. Avoimuus on todella hyvin tärkeää. Ja uskon, että meillä on tässä vahva rooli. Very much. Uh, it has been really... Kiitoksia. Tämä oli edell- erittäin hyödyllinen, hyvä keskustelu. Jos kollegoille sopii, niin haluaisin sanoa, että on selvää, että has some point in uh, saying that probably there is... valiokunta on varmasti oikeassa, että on parantamisen varaa tilin päätös työn demokratisoinnissa, mutta haluaisin pyytää kollegoita pohtimaan sitä, että meillä on neljä voi, vahvaa välinettä, jota voisimme pohtia Silvi Gularin mietinnön puitteissa, kuinka niitä käytetään. Meillä on komission jäsen, joka on valtakunnan jäsen. Hänet valitaan, nyt valitaan Efrakin päättävä elin ja myöskin, jolla on oma roolinsa. Sitten meillä on budjetti ja delegoitujen säännösten menettely. Ja kun nyt saamme kokemusta delegoidusta säädöksestä, niin uskon, että siinä on paljonkin mahdollisuuksia niin, että toimittaisiin ennaltaehkäisevässä vaiheessa. Tämä ydinase ota tai jätä menettely ei paljon anna mahdollisuuksia keskustelulle, mutta jos olemme yhteyksissä Efrakin kanssa, me voisimme voisimme toimia paremmin. Tämä ei ole niinkään teille, vaan meille täällä keskuudessamme me voisimme hyödyntää paremmin näitä neljää välinettä, jotta meillä olisi vahvemmat suhteet teidän kanssa ja Afrikan kanssa. Minusta tämä keskustelu oli hyödyllinen. Ja luultavasti oma-aloitteisessa Gularin mietinnössä voisimme vielä pureutua aiheeseen kunnollisemmin ja voimme varmaan käydä teidän kanssanne vuoropuhelu. Suuret kiitokset siitä, että olitte paikalla. Kiitoksia kollegoille. Ja nyt menemme eteenpäin. the regulation on money market fund. Seuraavana on rahamarkkinarahastoja käsittelevä asetus. Niina Gillin mietintö. Meillä on täällä uusi mietintöluonnos, jossa on mukana myös uusia ehdotuksia verrattuna komission tekstiin. Odotan, että myös tästä tulee elävä keskustelu. Nyt annankin Niinalle puheenvuoron, hän voi esitellä mietintönsä. Thank you, President. And... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Aloitetaan peli muistuttamalla kollegoita aikarajoista. Meillä oli ensimmäinen keskustelu 13. lokakuuta ja minä olen järjestänyt pöydän pöydän keskustelun. Meillä on ollut videokonferenssi SSN kanssa. Meillä on ollut lukemattomia kannen keskeisiä tapaamisia sektorin edustajien ja sidosryhmien kanssa. Olen myös voinut tavata varjoesittelijät. Jättiin mietintöluonnokseni 11. marraskuuta ja näet, että päähuolena heni on ollut järjestelmäriskiongelma rahamarkkinarahastojen suhteen ja pyrin valvomaan veronmaksajien etuja. En yksityiskohtaisesti käsittele sitä, mitä rahamarkkinarahastot ovat. Ne, jotka ovat kiinnostuneita, heillä on ollut rutkalti mahdollisuuksia perehtyä siihen, mutta muistetaan kuitenkin kaikkea, miksi olemme täällä. Ja... Koska valitettavasti rahamarkkinarahastoilla oli merkittävä rooli kriisin aikana ja Lehman Brothers pankin kaatumisen jälkeen, rahoitusmarkkinoilla on tapahtunut paljon – ja rahamarkkinarahastoilla myöskin. Esmaidalta hyväksyi suuntaviivat 2010 liittyen määritelmiin e, ja varojen laadun ja tyypin suhteen, johon rahamarkkinarastat voivat sijoittaa. Komissio teki kertoksensa syyskuussa 2013. Seuraavana askana SEC Yhdysvalloissa, SEC Yhdysvalloissa hyväksyi e, voimakkaasti uud- uudistetun lainsäädännön tällä alueella. Minun ehdotukseni rahamarkkinarahastojen systeemiriskeihin tartutaan ja mietimme, mitä voimme vahvistaa komission ehdotusta. Ja olen pyrkinyt vahvistamaan sitä ensinnäkin likviditeettivaatimusten avulla, jotka ovat artiklassa 21 ja 22, jossa pyritään lisäämään nämä vaatimukset 10 20 prosenttiin päivittäin mä äh, tarvitsen suhteen, niin tarvitsen, että tässä on 15-20 prosenttia, mitä likvidempiä rahastot ovat, sitä helpompi niiden on myydä varoja ja ne kestävät vaikeita markkinoilla paremmin. Ja sitten hajottamisvaatimukset. Artiklassa 15. Pyrin valmistamaan näitä vaatimuksia koska paljon ongelmia syntyy siltä, kun rahamarkkinarahastot ovat liittyen yhteen omaisuuserän luokkaan ja tipata tämän diversifiointivaatimuksen 10 ja sitten tämä sponsori, tämän tukia vaatimuksen poistaminen, joka liittyy systeemiseen riskiin. Olen kieltänyt artiklassa 25 tämän rahamarkkinarahaston tukemiseen, mutta koska on niin selvää, että jotkut rahamarkkinarahastot ovat aikaisemmin pystyneet markkinoissa saatuaan anteellista tukea pankilta, jota ne tukevat. Meillä on tällaisia lukuja, kuten 12,5 miljardia, jotka nämä rahastot saivat 2007-2011 pankilta, jotka niitä tukivat. Tämä ei ole mikään ihanne tilanne, ottaen huomioon, miten tarttuvaa systeeminen riski on ja miten se saattaa levitä kautta pankkisektoriin. Joten jonnekin merkinnettävien pankkien mahdollinen altistuminen omille rahamarkkinarahastoilleen olisi aito ongelma, jolla olisi merkittävä vaikutus näiden pankkien taseeseen. Joten ainoa poikkeus, jota ehdotan äh, tukemisen kielolle, on, liittyy ainoastaan riskipaikotettuun pääomapuskuriin, mutta säätelyviranomaisen täytyy etukäteen hyväksyä tämä tuki. Neljäksi haluan lisää seurattavuutta, mikä minulle on keino rajoittaa riskejä ja varmistaa, että transparenssivaatimukset ja raportointivaatimukset eivät, vaatimukset eivät ole vain ajotaisia, vaan että meillä on kvartaalitason vaatimukset. Ja täytyy taata, että raportointi likviditeettiprofiilin suhteen portfoliosalkun sisältä ja suurimman viiden investoinnin keskittymisestä raportoidaan. Ja sitten ne varat, joihin saa sijoittaa, olen rajoittanut ja sulkenut pois OTC over the counter johdannaiset. Me olemme sen tyyppisessä riskirahastossa. Ja tällä muutoksella parannamme sietoa. Uskon, että on parantanut että komission ehdotusta ja olen vakuuttanut, että me näemme, että rahamarkkinarahastot välineenä investoida reaalitalouteen ja osana pääomamarkkinaunionia. Ei pidä keskustella rahamarkkinarahastosta ainoastaan siinä venä enough, eli kiinteän tai vaihtelevan nettoarvorahastoina. rahastoina Olemme nähneet Junckerin ehdotuksen päämaunioniosta ja täysin olen sitä mieltä, että rahamarkkinarahastoilla on ne ovat lyhyen rahastoja, mutta usein niitä käytetään pitkän aikavälin välineen. Onpa kysymys sinnaveista tai viinaveista, niin viimeisen kahden kuukauden aikana – me laitetaan erilaisia instrumentteja sopivana ratkaisuna ja ilmaisen alustavasti varauksen joidenkin suhteen, vaikka ymmärrän miksi ja kollegat tekevät näitä ehdotuksia. Ensinnäkin nämä lunastus, ikkunat ja maksut, niitä teollisuus ehdottaa ja en usko, että ne vähentävät systeemistä riskiä tavalla, ja pyrin. Meillä on myös ehdotuksia pääomaposkurin, jota komissio ehdottaa erityisesti aikanilla erittäin alhaiset alhainen korkotaso. En ole vakuuttanut, että kiinteään rahastojen muuttaminen vaihtelevaan pakolla ole ratkaisu. Se vaikuttaa markkinoihin, kun hallittavana 500 miljardia euroa. Tämä voi johtaa myös siihen, että varoja siirtyy yksityisille rahastolle, jotka ovat täysin säätelyn ulkopuolella. Ottaa huomioon nämä paramat, olen pyrkinyt kehittämään vaihtoehdon, joka ottaa eri lähestymistä vasta elementtien mukaan. En näe merkittävää ongelmaa yhteisvapauden kanssa eri säätelijöiden kesken. Te herätään, että meillä on kolmenlaisia markkinarahastoja – kun tämä astus astuu voimaan. Ensinnäkin vaihtelevan, että arvorahastot venävit, tai seksi Euroopan julkisvelkaa, velkaa sijoittavat siinävit ja sitten venävit. Ne, jotka eivät ole kiinnostuneet tästä, voivat muuttua vaihtelevan nettoarvorahastoksi tai sitten voidaan, he voivat etsiä jonkun muun vaihtoehtoisen sijoitus Joten ajatellaan näitä kiinteännettä arvorahastoja. Ne voivat pysyä sen avenna, jos ne 2020 mennessä 180 prosenttia EUn julkiseen velkaan käteiseen, äh, julkisen sektorin velkaan tai äh, käteisostosopimuksiin julkisen sektorin kanssa. Se osa, joka ei ole julkisen velkaan sijoittu, sinne pitää olla pääomapuskuri, joka on maks 3 prosenttia, joka täytyy luoda 2020 mennessä ja se lasketaan ää, luokan riskiprofiilin mukaan. Ja pääomaposkuri pääsee vain siihen ää, osaan pääomasta, joka ei ole sijoitettu julkiseen sektorivelkaan. Ja tähän täytyy riskipainotuksiin ja eri varallisuuserien riskipainotuksen täytyy laittaa ehdotukset. Koska nämä kiinteänneet arvorahastot voivat, voivat olla vakaampia, koska ne sijoittavat julkisen sektorin velkaan ja sen avit antavat panoksensa Euroopan reaalitalouden sijoittamisen panoksensa, että ne on halpa lyhyen rahan väline Euroopan pankeille. Minä hyväksyn, että että tämä meidän ei ole riskitön. Olen pyrkinyt ottamaan riskit huomioon. Vakaasti uskon, että Seinävelle pitää antaa aikaa sopeutua. Ja tämä julkisen velkaan sijoittavat rahastot, niitä rakennetaan hyvin asteittain ja niin on tärkeää, että haluamme komissiolta kolme vuoden kuluttua väliarvion näitä rahastoja voivat sieltä vain 5 prosenttia per liikkeelle laskea julkisen sektorin velkaan. Ja minulla tämä arvio on noin 60 miljardista hallittavana tälle luokalle. Ja meillä on tällä hetkellä noin 12 prosenttia julkisen sektorin velasta, joka on sekä EUn että Yhdysvaltain julkisen sektorin velkaa. Mutta jos tarkastelette komission vaikutusarviota, uskovat, että tämä sektori voi kasvaa nopeasti ja tämä voi olla vaihtoehtoinen keino pakolliseen sen avena muutoksen lisäksi. Se kiinteän etäarviteollisuus on ollut yhteydessä ja sanonut, että keskustelusta voivat elää noin 50-51 prosenttiin julkisen sektorin velan osuuden kanssa. En näe mitään haittaa, että heitä kannustettaisiin vähän kunnianhimoisempaa 80 prosenttiin 2020 mennessä. Ajatellaan kaikkia syitä, miksi he estävät heistä tai vaihtelevaa, vaihtelevaa nettoarvoa muuntamiseksi ei ole vaihtoehtoa, niin estäminen vaihtoehto helpottaa kasvuinvestointistrategiassamme. Kuten sanoit, että saan paljon hyötyä. Yksi on, että julkisen velka on korkealaitoista likvidistä velkaa. Ja julkisen sen lyhyelle velalle olisi tervettä kysyntää. Ja ABCPn ja äh, PK-sektori voisi sijoittaa myös korkealaatuisen yrity, yrityspapereihin. Ymmärrän, että teollisuus haluaa sijoittaa Yhdysvaltojen julkisen sektorin paperiin, mutta en ole tämän tätä ehdotusta huomioon. Meillä on tärkeää tällä EU-taulutta, mutta, mutta komissio voisi arvioissa miettiä tätä. Haluaisi ottaa myös ne puolet huomioon, joita jollakin on systeemisen riskin, että se säilyisi kiinteän rahastoissa – esimerkiksi 2009-2011 pankkikriisin yhteydessä. Ne osoittavat, että ää, julkisen sektorin rahamarkkinarahastot olivat se ää, turvasatama, jonne päätti yksityinen sektori ajatoi vaikeuksia. Joten Lemon jälkeen suurin määrä varoista siirtyi yksityistä julkisiin rahastoon, niin EU pitäisi luoda myös tällainen turvaverkko. Ymmärrän, että olemme samassa, emme ole samassa tilanteessa kuin Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö, mutta se tarkoittaa, että pitää, pitää että hanska tiskii, vaan meidän täytyy rohkaista tällaisen mallin luomiseen. Jollakin on huolensa, että pääomapuskuri puskuri ehdottamana ei ole tässä mukana. Uskon, että on tärkeää. Vahva puskuri on riskipainotettu. Sen pitäisi perustua ää, äh, omaisuuden hallinnan alaisten varojen määrään. Ja tästä täytyy ottaa huomioon, että ra- korot ovat tällä hetkellä erittäin alhaista, mutta meidän pitää ajatella pitkää aikaväliä. Ja CNAV rahastojen sijoittajapako, siinä toimijana olivat isot ää, sijoittajat, eivät sijoittajat tai hyvän tekeväisyys. Ne ovat enemmän uhreja. Profiilien pohjalta useimmat näistä instituutioista eivät saa sijoittaa vaihtova arvoisiin instrumentteihin. On tärkeää, että niille annetaan poikkeuslupa ja niitä varten sinaveja täytyy olla olemassa. Jos lukuja tarkastelee, puhumme noin, noin 28 miljardista varoja, ja, ja niin nämä väittää sijoittavat sijoittaneet. Ja olen täysin samaa mieltä ja ymmärrän, että meidän täytyy hienoa säätää määritelmiä, mutta aikomukseni ei ole avata ovea tässä poikkeuksessa jokainen voi kutsua itseään piensijoittajaksi. Tämä puhutaan yksittäisestä investoinnista. Ja emme puhu mistään kadun ihmisestä. Selkäinen vuoksi tarkastelin Mifidin liitettä kaksi, jotka liittyy investoijien erityisluokkaan. Ja lisäämme tätä selkeyden kasvattamiseksi joten suurin osa ehdotukseni perustuu faktoihin ja lukuihin, jotka on viime syyskuussa julkistettu. Ja vaikutusarviointiin, jotka, johon komissio ryhtyi. Yhteenvetona tavoitteeni on saada voimakas poliittinen sapu, joka löytää tasapainon veronmaksajan rahan suojelmisen välillä ja systeemisen riskin ongelman tarttumiseen ja toisaalta talouden elvyttämiseen. Ja tämä mietintö luonnos. Joukko muutoksia. Niistä täytyy keskustella. Ja on tulossa tapaaminen varjostelijoiden kanssa ja toivon, että voimme tehdä osan tästä. Ajattelen, että Meillä oli viime parlamentissa pattitilanne, ja on kaksi sektoria tai kahteen lähestymistä vaan uskoa, että ovat vastakkain, ja tärkeää, että pyrimme löytämään tien edistää tätä asetusta. Jos emme löydä keskitietä, ongelmamme on, että muutoksia ei tapahdu, eikä mitään rahamarkkinoiden säätelyä rahastojen säätelyä. En usko, että status quo on mikään vaihtoehto. Ota huomioon merkittävä järjestelmäriski, joka näihin rahastoihin liittyy. Ja tähän haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat työskennelleet kanssani. Tiedän, että ollaan pitkälti lonsvaiheessa. Meillä on ollut hyvät suhteet. Kaikki varjoesittelijät ovat olleet aktiivisesti mukana Haluaisimme sanoa, että kun etenemme, ei pidä ajatella, että me nähdään vain neuvoston käsikassarina. Me olemme parlamentti, meidän täytyy tarkastella tätä asiassa parlamenttina, eikä laketa samaan keskusteluun, jota neuvostossa on käyty. Mutta kiittäisin Italiaa, joka on puheenjohtajana parhaansa tehnyt jonkinlaisen sovun löytämiseksi, että pääsisimme eteenpäin. Kiitos. Thank you. Now I give the floor to the shadow. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille ja kollegoille, jotka haluavat pitää puheenvuoron, niin ilmoittakaa, nostakaa käteen, niin voin lisätä nimenne tänne listaan. Täällä on jo monia kollegoita, jotka haluavat puhua, joten pyydän, että varjoesittelijät pitäytyvät kahden niitä kolmen minuutin ajoissa. EPP Varjo esittelee ensimmäisenä. Ehkä vähän pidempään kuin kaksi minuuttia, jos teille sopii puheenjohtaja, kun tämä on niin tärkeä aihe. Ensin kiittäisin esittelijä hänen tekemästään työstä. Meillä oli hyviä pyörän pöydän keskusteluita. SCCn kanssa on keskusteltu ja olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että olisi hienoa, jos poliittinen sopu tässä löytyisi, mutta rehellisyyden nimissä ei voida sanoa, että se on nyt löytynyt. Vaikka esittelijä onkin nyt tehnyt kolme uutta ehdotusta, jotka alkuperäisessä ehdotuksessa eivät olleet mukana. Kaikkia näitä meidän on katsottava yksityiskohtaisemmin. Niin tämä painottaa nyt vain puheenjohtaja sitä, miten tarpeellista on toimia suhteellisesti, ottaa kaikki huomioon tässä yhteydessä. Aivan totta, tästä aiheesta on keskusteltu jo parin vuoden ajan, puolentoista vuoden ainakin. Amerikan Yhdysvalloissa kului lähes kuusi vuotta. 700 sivua, monia vaikutusten arviointia tuon kauden aika ennen kuin siellä tehtiin ehdotukset tämän vuoden heinäkuussa. Ja netto tulos näistä ehdotuksista tarkoittaa noin 10 prosenttia ramarkkinarahastoista muuttuu. Eli se ongelma, joka minulla on nyt niiden ehdotusten kanssa, on se, että hän on oikeastaan ottanut tämän Yhdysvaltain mallin nyt ja pyrkinyt sitten esittämään tätä sille mallille, joka meillä on rahamarkkinarahastojen osalta meillä. Ja tässä on kyse kahdesta aivan eri järjestelmästä, jotta meidän täytyy toimia tässä suhteellisesti, jotta saadaan oikea ratkaisu. Keskeinen kommentti, joka kuultiin Lisa Ferreiralta pöydän pöydän keskustelussa, kun hän puhui järjestelmän riskistä, oli se, että meidän pitää nyt muistaa historia oikein, puheenjohtaja, kun järjestelmän riski kysymys on se, joka on ratkottava. Mikään CNAV rahasto ei ole koskaan tuottanut vähempää kuin nettoarvon euro eurolta, dollari dollarilta. Se, mitä sinne laitetaan, saadaan myös ulos, kun se on lyhyen aikavälin sijoitus suuryritykset, viranomaiset pk-yrityksestä ei ole kyse, vain suurista yrityksistä, yritysryppäistä. Ja Yhdysvaltain tapaus, kuten kuulimme, liittyy siihen, mitä Lehman Brothersin yhteydessä tapahtui. Tämä dollari dollarilta esimerkiksi 60 senttiä, 70 senttiä dollarilta, ei, vaan 99 senttiä dollarilta – Ja silloin ei katsottu niin tarkkaan tätä vajetta. Yksi yhdysvaltalainen esimerkki tässä on, josta puhutaan. Ja siltä pohjalta radikaalia muutoksia. Tämä koskee sekä venaveja että senaveja Euroopassa. Se on valtava määrä suuryrittäjille ja viranomaisille. Eli suhteellinen toiminta on tässä nyt paikallaan. En sano, että sen ja ei Euroopassa tulevaisuudessa ole sotkemassa kuvioita. Kyllä se mahdollista on, mutta meidän pitää löytää oikea suhteellinen ratkaisu. Ja minun huoleeni on, jos katsotaan tarkistusta 22 artiklaan 1, niin hän lopettaisi 80 prosenttisesti nyky alan Puheenjohtaja keskeyttää. Minulla on paljon sanottavaa. Ymmärrän, että kaikilla on paljon sanottavaa. Olen tehnyt kovasti töitä, ehkä pari minuuttia vielä. Niin- Se on mahdotonta, sanoa puheenjohtaja. Kaikkien muiden kollegoiden pitää saada puhua. Selvä. Keskeisin seikkani. Me lähdemme nyt pelaamaan tässä tällä ehdotuksella sellaisissa oloissa, kun katsotaan tällaista lainanantoa muualta kuin pankeista, kuten täällä on sanottu. Ja tämän toteuttaminen sellaisessa oloissa, jossa sitä ei ole kunnolla testattu riittävän tarkkaan katsottu, niin silloin ei ole oikea aika tätä askelta tässä. Minun kantani kiitos. Kiitoksia. Sitten ECR varjoesittelijä herra Kamal. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia Niinasta tästä ajatustyöstä, joka on varmasti ollut pitkä ei varmasti ole ollut helppo homma, kun otetaan huomioon tämän asian tarina tässä talossa. Olisi, kun synnytetään uusia aj- ajatuksia, sekin on tärkeää myös haettava ratkaisuja. Mutta aivan kuten Brian EPPstä sanoi, on tärkeää, että tunnustamme sen, että jos haetaan ratkaisuja muualta, on huomioitava se, ovatko ne asianmukaisia meidän markkinoillemme, mitä eroja meillä on, onko meillä samat markkinat, onko meillä ja julkisen velan markkinat samantapaisia, mihin itse asiassa päädyttäisiin, kuinka monista valtiovelosta puhutaan. Nyt puhutaan nyt oikeastaan neljästä. Jotkut puhuvat siitä, että jotkut puhuvat tästä Euroopan julkisesta velasta. Tässä pitää olla varovainen. Sitten puhutaan vähittäismarkkinoista, minkälaiset ne ovat verrattuna Yhdysvaltojen CNF-markkinoihin ja mistä tämä kaikki tulee näin lähti ajatuksesta, että täällä on yrityksiä, jotka voivat, että vaikka junayhtiö, joka haluaa tehdä miljardin euron tilauksen ja huomaa, että nämä pitäisi maksaa 21. päivää, kun rahat ovat jo ensimmäinen päivä tilille, ja, ja menee sitten pankkiin ja kysyy, että voin kantaa teille miljardi euroa ja muuten ne tarvitsen sen ehkä ensi torstaina takaisin, tai ehkä ensi viikolla, tai ehkä 21. päivä, en ole aivan varma. Mutta voisinko laittaa tämän miljardin tilille ja saada sen sitten takaisin monille. Mm, tämä on epähoukutteleva tarjous. No voidaan sanoa, että pankkien pitäisi menettelyjään rukata, mutta kun olemme juuri pyytäneet uudelleenjärjestelyä, niin ehkä se ei ole reilua. Kuinka tähän pureudumme? Tämä koskee Seinäviä ja Venäviä. Tässä nämä tulevat kehiin. Nyt meidän pitäisi pohtia tätä. Te ehdotatte USA-ratkaisua, Amerikasta ratkaisua Euroopan markkinoille. Seitsemän vuotta tarvittiin SCClle tuolla koko prosessin läpikäymiseen. Tiedämmekö kumminkaan, mikä, mitä vaikutuksia tällä on? Meillähän on väline käytettävissämme itse asiassa. Meillähän on tämä Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu, joka tekee vaikutusten arviointeja. Haluaisin kysyä yhtä asiaa ennen kuin varmistamme, että emme lähde tähän uhkapeliin, mistä Brian puhui mistä muutkin ovat huolissaan. Miksi emme pyydä puolueettomalta elimeltä, kuten parlamentin tutkimuskeskukselta, tekemään tällaista vaikutusten arviointia? Ehkä se vähän viivästyttää, mutta ei merkittävästi. Voisimme pyytää, että puheenjohtaja pyytäisi EPRSltä järkevää määräaikaa tähän. Meillä pitää tietenkin olla tavoitteita koskien tätä vaikutusten arviointia. Varmaan joitakin osia pitäisi ottaa pois, mutta kaiken kaikkiaan saataisiin puolueeton vaikutusten arviointi koskien sitä, kuinka tämä vaikuttaa näihin lyhytaikaisiin markkinoihin. Katsotaan näitä vaihtoehtoja, katsotaan millä tavalla, millä tavalla nämä viinavasiat vaikuttavat, miten nämä muut asiat vaikuttavat ja pääomapuskurit ja CNV investointien rajoittaminen vähittäissijoittajille. Kukaanhan ei tiedä vastauksen näihin lukuisiin kysymyksiin. Miksi me pyytäisi EPRSltä vaikutusten arviointia? Sitten voimme tulla takaisin tänne eri taustoistamme niin, että meillä on paljon paremmin meillä on paremmat tiedot tästä ja sitten voimme palata keskusteluun. Thank you. Minä haluaisin mahdollisesti tukea tuota ehdotusta. Sorry? Uh, My formally second that suggestion. Minä haluaisin tukea tuota ehdotusta, jonka edustaja Kamal teki. You won't take the floor now? Okay. You say that you support the suggestion? Okay, we take note. Niin, sanotte siis, että tuette tätä ehdotusta. Selvä, panemme merkille tätä, ei kuitenkaan voida nyt päättää. Tämä on vain keskustelua. Pöytäkirjoihin siis. Sitten Jesek Aldesta. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Kuten varja esittelijöiden puheaika on rajoitettu, keskityn avainkysymykseen, kuinka tarttua riskiin ja sijoittajakattoon ja sitten siinaveihin. Pöydänpöydän keskustelun jälkeen, joka esittelijä koko se kasaan, niin se oli erinomainen idea. Minusta vaikutti, että oli konsensusta, tai voisi olla konsensusta, joka perustuisi näihin lunastusmaksuihin ja myöskin näihin lunastusikkunoihin, mutta siltä nyt vaikuttaa ja esitteli odottaa merkittäviä muutoksia rahamarkkinahorisontilla. Pelkää vaikka on vaikea nähdä, mitä merkitsi sitä useimmat senavit keskittyisivät julkisen sektoriin ää, velkakirjoihin on vaikea nähdä, mitä ne merkitsisivät sitten tulevaisuudessa. Meillä on paljon kysymyksiä ja huolenaiheita. Onko realistista kopioida Yhdysvaltojen säätelyn monia piirteitä, ottaa huomioon, että EU rahoittaa taloutensa toisella tavalla? Voisiko sellainen Yhdysvaltain kaltainen järjestelmä toimia, kun meillä on 28 erilaista valtionvelan järjestelmää? sellaisia riskipainotuksia. Eikä tämä pirstoisi järjestelmää, eikä tämä lähtäisi väärään poliittisen viestin rohkaisten jäsenvaltiota, että ei pitäisi olla huolestunut velasta. Ja mitkä rahamarkkinarahastot sijoittavat reaalitalouteen – sektorin velka vähän eri asia. Tämä menee vähän eri suuntaan, että EU pyrkii toteutamaan enemmän yksityisen sektorin kuin julkiseen velkaan. Kysymys on myös, kuinka moni seinä lankkea sitä, tähän vähittäisiä julkisen sektorin siinäveihin ja kuinka moni muuttaisi viinaveiksi, ottaa mitä seinävit käyttävät dollareita puntia, eivätkä vain euroja. Eikä tämä järjestelmä johda ei siinä vielä muuttamista venaveiksi vaihtelevaa arvoa, niin se on helpompaa kieltää jotkut senavit heti. En minä ehdota sitä. Kysynpä vain. Yleisesti palaamme kysymyksiin, jotta jo esitettiin. Tarvitaanko siinä vai reaalitalouden rahoittamisen? En halua lykätä äh, keskustelua, mutta kun ehdotus muuttaa merkittävästi rahamarkkinaa, maisemaa, niin en vastustaisi vaikutusarviota, kuten ehdotettiin. Mutta meidän täytyisi asettaa sille selkeät raamit, selkeä aikatavoite tavoite ei ole viivyttää prosessia, vaan pyr- saada toimivia ratkaisuja venäviä ja selviä suhteen. Thank you. For the GUE, Fabio De Masi. Sitten GUEsta Fabio De Masi. Mm. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Niinalle kovasta työstä. Tiedän, että on vaikeaa saada aikaan kompromissia tällaista ehdotuksesta. Guen osalta me keskitymme siihen, mitä on tehtävä. Olisimme voineet elää tämän viime kautisen mietinnön kanssa. Al-Hadrawin mietinnön linjoilla meidän, tässä puhutaan siitä, että olisi stimuloitava ei-pankkilainausta. Todellinen ongelma reaalitaloudesta PK-yrityksissä koskee pankkirahoitusta eikä muuta kuin pankkirahoitusta. Pankkirahoitus ei toimi, siksi on lisättävä ei pankkilainausta. Ehkä meidän pitäisi asettaa pankit sellaisen asemaan, että niiden olisi annettava luottoa, jotta makrotalouden tilanne kohentuisi. Se, mikä meitä tässä huolestuttaa, koskee Senavin vähittäiskategoriaa. Siinä avataan Wall Street Main Streetille. En oikein ymmärrä, miksi tällaista tarvitaan. Siinä väillä, siinä pyritään muuttamaan joksikin, mitä ne eivät ole ne yrittävät olla ikään kuin käteistä, mutta eihän, eihän ne ole mitään käteisekvivalentteja. Me emme näe tässä mitään muuta tarkoitusta muuta kuin, että Senavia käytetään verotuksellista syystä ja tätä me vastustamme. Toiseksi emme näe, miksi hallitus koskevassa säännöksessä puhutaan pääomaa puskureista muille kuin hallitusten takamille senaveille ja tämä puskuri olisi ainakin 3 prosenttia ja muille 80 prosentin asti. Sitten riskipainotuksesta koskien netto- tai bruttovaroja. Sitten meillä on kysymyksiä koskien näitä ikkunoita ja maksuja. Mielestämme tällaiset ähm, ikkunat eivät, äh, eivät, äh, helpota, äh, eivät lisää vakautta, vaan ne edesauttavat sijoittajapakoja. Ulkoinen tuki on kielletty, tätä kannatamme, mutta meillä ei ole aivan selvää vielä mitä poikkeuksia. Onko niitä, onko niistä ilmoitettu ja onko niitä hyväksytty? Tunnustamme sen, että jonkin verran avoimuus on lisääntynyt, mutta ei ole pudotettu ydinongelmiin, vaan on vain tehty asioista läpi näkyviä, ei siksi silti estä asioita tapahtumasta. Tuemme sitä, että OTC ja johdannaiset on otettu pois näistä mahdollisuuksista. Kiitoksia. Thank you. Now, uh... Kiitoksia. Sitten vihreistä Eva Jolie. Yes, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisimme kiittää esittelijää luonnoksesta. Olemme joidenkin lähestymistapansa Piitonen kanssa samaa mieltä, mutta meillä on perustavia erimielisyyksiä joidenkin peruskysymysten kanssa. Olemme erityisesti huolestuneita komission ehdotusten heikentämisen suhteen Seinäjoen tapauksessa, vaikka terveellisesti Seinävit on rajoitettu kahteen kategoriaan. Olemme vakavasti huolestuneita, että jo, niin kutsuttujen julkisen velan Seinävien takaraja erittäin kaukana vuonna 20 ja mitä rajoitteita siinä välissä ei ole. Se oliko se de facto, että Seinäjoen bisnesmalli jatkuu sellaisena monta vuotta? Komission ehdotuksen henki oli soveltaa sitä periaatetta, samanlaisen riskin ottamisen pitäisi johtaa samanlaisiin säätelyvaatimuksiin, jotta luotaisiin tasainen pelikenttä sisämarkkinoilla. Ja tästä näkökulmasta kolmen prosentin minimiposkori Senävellä ja velkavipuvaatimus johdannaisdirektiivin mukaisesti olisi tärkeää ja esittelijä heikentää tätä rationaliteettia Salmella nykyiseen avit ainakin vuoteen 20 ja pääoman posketus olisi 3 prosenttia riskipainettuissa varoissa tietäen, että julkisen sektorin velalla on riski vain no, nolla, joka merkitsee, että terveyden maksimipusku nyky olisi 3 prosenttia riskipainottuista varoista ei, äh, ei julkisen sektorin omaisuuseristä, jotka ovat osana salkkua, ja meistä tämä on komission ehdotuksen merkittävä heikennys. Ja pyytäisimme komissiota nopeasti arvioimaan kuukauden sisällä eri mallien vaikutukset, koska uskomme, että ajattelen ehdotus, jos se täytäntöön pannaan, säilyttäisi siis status quoon. Tähän arviota heikentää sen, että vähittäissijoittajia, sen mihin ei tarvita pääomaposkuria, eikä mielestä piensijoit, altistaisi pien sijoittajat kohtuuttomalle riskille. Tiedämme, että isommat kuluttajaryhmät ovat kiinteän näyttöarvon rahaston ja poskosuhteen eri mieltä, mutta meistä myös ei ole oikea reaktio seitsemän vuotta kriisin jälkeen. mitä vapaata luonnosta ei ole. Korkeampaa tuottoa ei saada ilman suurempaa riskinottoa. Päivästä sen teeskenteleminen merkitsee, että riskejä implisiittisesti siirretään veronmaksajille. Näiden esimerkkien vastakohtana mitä luonnoksessa me kannatamme komission ehdotuksen vahvistamista tarjoamalla siirtymäkausi nykyisten senavien muuttamiseksi venaveiksi. Ainoat senavit, joita voisimme ajatella, ovat senavit, jotka olennaisesti investoivat julkisen sektorin velkaa. Silloin täyttävät ensinnäkin komission ehdotuksen vaatimukset, vaan myöskin tietyt lisävaatimukset, kuten pankki killuvan hankkiminen ja myöskin suunnan kehityksen vastainen antisyklinen puskuri. Voimme tukea ehdotusta poistaa ulkoiset tukijat. Ja myöskin vaatimukset liittyen portfolion diversifiointiin ja MFFn konkurssisuunnitelmat ovat kannatettavia tulemme tekemään tarkistuksia, jotka edelleen vahvistavat komission ehdotusta. Teidän pitäisi lopettaa, sanoi puheenjohtaja. Me halusimme suorasanaisesti tämä MFF, rahamarkkinoiden rahastot, jotka ovat veroparatiiseissa toimivia, ne pitäisi kieltää EUsta. ESMAn valvontatehtäviä pitäisi vahvistaa takaamalla erityisesti, että tärkeät rahamarkkinarahastot ovat ESMAn suoraan valvon alaisia. Silloin kun järjestelmäriskit ovat vakavia, me kannatamme myöskin. Anteeksi, anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Olen lopettanut, sanoi puheenjohtaja. No, no, this is the other longer. You are, we can have no. Puhutte pidempään kuin muut. We should have the same well to reg... Kuka muu ei ole puhunut viittä minuuttia. No, sorry. I, oh, I... Oh, en... ole pahoillani. Colleague. Okay. But you can. Same requirement for uh, the... Samat vaatimukset myöskin palautuspolitiikalle. First... Sitten muut puhujat. Ensimmäisenä Pervans mm, Pervans Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle. Kun ollaan umppikujassa, on löydettävä liikettä, mutta se ei, ei onnistu missä tahansa olosuhteissa. Yksi syy sille, miksi tämä asia on aivan jumissa, johtuu siitä, että meillä on edessämme rahoitusteollisuus, joka on epätasaisesti jakautunut jäsenvaltioissa. Se näkyy täällä, neuvosto, täällä keskustelussa ja neuvoston keskusteluissa ja, ja sitten tätä arvioidaan kolmella kriteereillä, jotka esittelen mainitsi, ne ovat hyvin tärkeitä. En nyt ota niitä samassa järjestyksessä kuin hän. Minusta tärkein kriteeri on kuitenkin rahoituksen vakaus ja järjestelmän riskit. Toisena kriteerinä sitten tapa, jolla rahoitusmarkkinat voivat helpottaa reaalitalouden rahoittamista. Ja kolmantena kriteerinä se, kuinka veronmaksajien rahoja käytetään onnettomuuden koittaessa. On hyvä katsoa näitä kolmea kriteeriä. Meidän olisi lainsäätäjänä päästävä hyvään tasapainoon, eikä toimittava ainoastaan niin sanotusti konservatiivisesti, niin kuin tietty teollisuus tai kun tietyt asianajajat tuolla rahoitusmaailmassa siellä, sieltä tarjotut ratkaisut eivät välttämättä vastaa näitä kolmaa tavoitetta, siis rahoituksen vakaus, talouden rahoitus ja niin, ja sen välttäminen, että käytetään veronmaksajien varoja. Toivon, että tässä hengessä Euroopan parlamentti voi olla riippumaton Esittelen ehdotuksesta. Mitä tulee tähän hajauttamiseen, tässä monet puhuivat jo, minun ei tarvitse pitkään puhua, Esittelen itsekin tunnusti sen, että, että se, että otetaan yhdestä ehdotuksesta yksi osainen, tuolta Amerikasta, niin siitä tulee meille kaksi vaikeutta. Ensinnäkin tässä on vain yksi osa yhdysvaltalaista kokonaissäännöstä, eikä kukaan voi myöskään verrata rahoitustapoja eikä eh, amerikkalaisten seenahvien eh, altistumista mm, suvereni no, siis valtion velalle. Sitten likviditeettikysymyksestä esittelen ehdotuksen mukaisesti. Olen huolissani kahdesta asiasta. Ensinnäkin mitä tapahtuu komission ehdotukselle tämän puskurin osalta. Käsittääkseni se on kuitenkin mekanismin ytimessä niin, että ne seinät, joilla on kiinteä netoarvo, että ne, niiden kautta voidaan vastata niihin huoliin, jotka, joka meille kaikilla on ollut kriisin alkamisesta alkaen. Ja viimeinen huomio. Se, että suositaan seinävien diversifiointia ja että käytettäisiin valtionvelkaa, miten se hyödyttää reaalitaloutta. Tämä on minulle vielä täysin hämärä kysymys, mutta avaa tätä keskustelua. Thank you, Sven Giegold. Kiitoksia sitten Sven Giegold. I will be uh, very short. Puhun ihan lyhyesti. Minun on sanottava, etten halua lähteä yli päätään tähän sisältöön, vaan keskeisin kysymys Pitäisikö näillä rahastoilla olla sama funktio kuin pankeilla? Tämä on keskustelun ytimessä. Paljon argumentteja on esitelty sitä, että suojellaan tiettyä bisnesmallia, olisiko tällä liian suuri vaikutus ja niin edelleen. Minä vankasti uskon, että jos taataan tietty arvo, silloin on pankko, pankki ja jos on rahasto, niin silloin pitää olla kelluva arvo, paitsi jos kolmas taho ottaa tämän riskin itselleen. Ei voidaan ajatella, että on yksinkertaisesti senav ja tätä kautta joutuu prosyklisiin toimiin. Ja minä olen kyllä hyvin yllättynyt siitä, että monet puhujista eivät viitanneet ollenkaan siihen todistusaineistoon, jota meillä jo on. Meillä on järjestelmän riski, viranomaisen esittämä raportti, joka selkeästi osoittaa, että makrotaloudellisista syistä pitäisi luopua senaveista Vakauden takia. Nyt monet pyytävät tällä uutta vaikutusten arviointia ja koordinaattorina voin vain sanoa, että minusta tuntuu melko selvältä nyt, mihin tämä johtaisi. Tämä tarkoittaisi sitä, että siirrytään kohti Luxemburgin puheenjohtajakautta ja Tämä sopisi irlantilaiselle varjoesittelijälle, brittiesittelijälle ja toisellekin brittivarjoesittelijälle ja niin edelleen ja niin edelleen. Hyvin avoimesti sanon, että minä näin asian näin ja te voitte vastata aggressiivisesti. Selvä, mutta keskustelu on nyt avoinna. Minua huolettaa tämän valiokunnan maine. Aikaisemmin ei annettu esittelijän tehtävää, jos oltiin sitä mieltä, että kyseisellä maalla on erityinen eturistiriita. Ja tässä on nyt tällainen keskittymä, joka ei ole hyväksi, kun ajatellaan tämän parlamentin asemaa. Ja nyt meillä on mietintöjen rypäs, jossa on vaarana, että valiokunta heikentää komission ehdotuksia tässä yhteydessä, myös rakenteellisen pankkiuudistuksen yhteydessä, ja tämä trendi jatkuu. Ja hyvin heikkoja vastauksia siihen, että heikennetään vaatimuksia arvopaperistamisen osalta. Eli minä pahoin pelkään, että tässä siirrytään nyt pois tästä perinteestä, että vahvistetaan rahoitusvakautta ja siirrytään vanhoihin aikoihin, kun meillä oli irlantilainen komission jäsen McCreevy, joka halusi heikentää rahoitusmarkkinakysymyksiä ja parlamentti vain tukisi. Tämä olisi huono asia, jos parlamentti on tähän suuntaan nyt menossa. Ja näkisin muitakin tekijöitä, kun luen yksityiskohtaisemmin pääomamarkkinaunionin ehdotuksia tällä hetkellä. Meidän pitäisi olla nyt tarkkana, että katsomme edelleen, mitä kansalaiset odottavat. Meidän pitää olla rahoituspalvelu sääntelyn osalta hyvin tarkkana. Nyt emme saisi heikentää hyvää ajatusta, joka meillä viime kaudella oli. Kiitoksia sitten seuraava puhuja. Yes, after, after this exchange of views, I, I only can... Tämän keskustelun jälkeen näen vasta kai äh, niistä vaikeuksista, joita niin on ollut tämän asiakokonaisuuden kanssa. Ihmiset sanovat, että voi saada kakkunsa ja sitten syödä sen kanssa, mutta näin ei ole. Joko säilytetään CNF-sektori, joka on iso sektori, kaikki tiedämme sen, ja sitten ei tarkoita sen liittyvään järjestelmän riskiintään sanotaan, että lopetetaan teeskentely. Sen navit ovat yhtä hyviä kuin käteiset. Ne. Se on vain valinta. Meidän täytyy tehdä päätös. Jos me haluamme elätä siihen suuntaan, että tehdään uusia arvioita, mikä minusta ei ole tärkeää. Esimerkiksi niin on, lopettaisiko nykylainsäädäntö niin tilanteen, jossa teeskentelemme kiinteän arvoiset järjestelmärahastot ovat käteistä, kun he nyt valtavia ongelmia kätkettyjen ja ei-kätkettyjen maturiteetin huonon matsauksen vuoksi ja likviditeettiongelmien vuoksi, jotka ovat aivan valtavia. Aina voidaan argumentoida, että onko kolmen prosentin pääoman puskuri riittävä sitten vielä liudennetään Siihen teollisuuspyrkkiin, koska sen tämä pääväline, jossa Lehmanin konkurssiongelmat levisivät, hämmästyttää, miksi meiltä kestää niin pitkään. Tiedän, että viimeksi emme onnistuneet. Pelkää, että jos näillä linjoilla edetään, niin emme taaskaan onnistu. Ehkä epäonnistumme ehkä niistä syistä, jotka Sven mainitsi, mutta kaikki voivat nauraa meille, jotka vakavasti tarkastelevat tätä maailman järjestelmäriskiin. Kiitoksia. Viimeinen puhuja ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle Silvi Gulah. Kiitoksia Sven. Minusta on ihanaa, kun aivan äh, kun liikitte tätä asiaa viime kaudella. Muistaakseni oli vain saksalaisia esittelijöitä esimerkiksi talletussuojaa järjestelmien varten. Meidän on aina vältettävä kansalliset puolueellisuudet tässä asiassa ja muissa asioissa. Ei meidän pitäisi syyttää läsnä olevia kollegoita. Täällä toisessa ryhmässä tehtiin parhaat valinnat. Mutta vakavasti olen huolissani kahdesta asiasta, joka on tässä nyt käsiteltävänä. Ensinnäkin kuinka suuresta muutoksesta on kysymys verrattuna komission ehdotuksen tiedet, tarvitaanko tässä vaikutusten arviointeja vai eri tahojen kantoja, mutta kun näin paljon muutetaan tekstejä, niin tiettyjä kysymyksiä on tässä itsellensä esitettävä. Sitten toinen asia, kun ajatellaan eroja Yhdysvaltojen kanssa reaalitalouden tasolla, niin kyllä tämä edellyttää pohtimista parin kertaan meidän on pohdittava, onko niin, että toisesta talouden rahoitusjärjestelmästä peräisin olevat järjestelmät sopivat meille. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron komissiolle, herra Linder. Thanks, uh, thanks a lot, Mr. Chairman. Thanks. Kiitoksia puheenvuoron, kiitoksia parlamentin jäsenille. Tämä on erittäin kiinnostava keskustelu. You're very good. Ja te nopeasti tähän vankalaan kysymykseen. Kun me teemme ehdotuksen, me pyrimme keskittymään rahoitusvakauteen ja säilyttämään toimivan sektorin tällä alueella. Keskustelemme tästä pitkään parlamentissa ja neuvostossa. Ymmärrämme, ymmärrämme, että näkemykset poikkeavat erittäin paljon, niin siksi arvostamme sitä, että esittelijä ja muut ovat tehneet kompromissiehdotuksia. Ja siitä keskustellaan myös ihan tällä hetkellä neuvostossa. Kysymys Herttämä oli matkainen. Monet teistä ovat sanoneet sen komission vaikutusarvio hyvin yksityiskohtainen, niin se on kohtalaisen hyvä. Ja jos on lisäkysymyksiä, joita haluatte tarkastella, komissio kykyensä mukaan mielellään auttaa lisäselvityksissä – sitten uusi vaikutusarviointi se aika, mikä tähän menee. Meillä on kansainvälisiä sitoumuksia tällä alueella, jotka täytyy täyttää. Ja tiedämme, että tällainen arviointi kestää pitkään. Kuten sanoin, me tarvitsemme teknisen panoksen suhteen apua ja odotamme esittelijän ja varjostelijoiden lisäkompromisseja. Thank you to the commission. Uh, uh Kiitoksia komissiolle. Get You declare available for something that... Arvostan, että olette käytettävissä asiassa, jossa teitä ei edes muodollisesti ole vielä pyydetty. Arvostamme tätä. Yes. Question to the commission. Have I under- Minulla olisi kysymys komissiolle. Ymmärsinkö nyt kommentit oikein, että ette puolusta ehdotustanne täysin? When, uh, when, when we presented the proposal, we thought that was the best uh, <clears throat> On teemme ehdotuksen, ajattelematta sen paras tiedämme, että Yhdysvaltojen tilanne suoraan Eurooppaan muutettuna johtaisi toisenlaisiin tuloksiin. Siksi ehdotuksessamme päädymme puskuriin. Tiedämme, mihin tällä ehdotuksella pyritään, mutta tiedämme myös, että olemme poliittisessa prosessissa – Pidämme kiinni ehdotuksesta, mutta suhtaudumme rakentavasti vastaisiin keskusteluihin. So apparently the answer to your question is yes. Eli ilmeisesti vastauskysymyksenne oli kyllä. Hyvä, annan sitten puheenvuoron esittelijälle. Pyydän tätä puhumaan lyhyesti. Can I just thank everybody? Kiitoksia, haluaisin kiittää kaikkia tästä panoksesta. Joku sanoi, mitä teit väärin edellisessä elämässäsi, että päädyit tähän tehtävään? Minä yritin tässä löytää teitä eteenpäin. Ymmärrän, että se mitä meillä on on epätäydellistä. Niin kuin keskustelusta näkyy, meillä on tässä ihan selvä jakolinja. Emmekä nyt löydä tietä, joten jolla saatettaisiin nämä ryhmät yhteen. Minä kuitenkin yritän tässä tehdä työtä ja löytää jonkinlaisen paketin, koska loppujen lopuksi on tärkeää, että meillä on jotakin. On aivan selvää, että viimeksi ei päästä eteenpäin. Nyt olisi vain istuttava rauhassa alas ja haluaisin kokoontua varjoesittelyiden kanssa. He eivät voi jäädä jumiin omiin kantoihinsa, koska me emme näin pääse eteenpäin ollenkaan, vaan meidän on kokoonnuttava ja katsottava, missä kohtaa voidaan tehdä kompromisseja, niin että koko tämä asia nyt kehtää eteenpäin. Minä kyllä vastustan tätä, kun sanotaan, että tämä on vain eh, amerikkalaisen mallin kopiointia. Minulla oli yksi lyhyt eh, keskustelu SCCn kanssa, mutta minulla on ollut useita keskusteluja useiden kollegoiden kanssa koskien sitä, millä tavalla voidaan päästä eteenpäin, kuinka voidaan hallinnoida riskiä, niin kuin Brian sanoi, asianmukaisella tavalla. Ja tätä varten pyrin löytämään tapoja, joissa mikäli riskit voidaan hallita, niin voivatko siinä jäädä? te ja komissio olette tutkineet tätä ehdotusta ja tätä vaihtoehtoa olen antanut tälle ehdotukselle aikaa vuoteen 2020. Ei niin kuin Yhdysvalloissa. En nyt halua käydä kaikkia alakohtia läpi, ja jotka ovat erilaisia Amerikassa. Ne, jotka teistä sanovat, että voisimme ottaa joitakin ja sekoittaa. Toiset sanovat, että emme halua Yhdysvaltojen ehdotusta. Ja toiset sanovat, että ehkä osa voit antaa ottaa. Mehän olemme katsoneet tätä jo viisi vuotta. Ei tämä ole mikään aivan uusi asia. Enkä ole aivan varma, jos huomioidaan kokemus viime kaudelta. En ole ollenkaan varma, että päästään, sopimu- äh, päästään sopimukseen. Tämän päivän keskustelukin puhuu sen puolesta. Onko sitten mitään väliä, jos odotetaan muutama kuukausi tai muutama vuosi? Minusta aika on nyt, meidän on nyt päästävä eteenpäin. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän uskottavuutemme parlamenttina on pelissä. Me emme ole neuvosto. Kuitenkin käymme täällä samaa keskustelua kuin neuvostossa. Me emme ole myöskään komissio, olemme täällä tutkimassa, tarkastelemassa komission ehdotuksia, joten ei ole mitenkään pakollista toista, sitä, mitä komissio sanoo. Viime kuukausina selvästi liikehdintä on tapahtunut. Jotkut pyysivät uutta vaikutusten arviointia. Nämä luvut, jotka mainitsen, ovat peräisin Euroopan parlamentin tutkimuskeskuksen vaikutusten arvioinnista syyskuulta 2013. Mikä sitten muuttuu, jos nämä luvut, niin kuin täällä sanotaan, että tämä nyt on summa, joka tulee julkisen sektorin asiakirjoista ja tuohon se voi nousta ja sitten täällä on lukuja vähittäisessä sektorilta. Ei mikään merkittävästi muutu. Tästä tulee vain viivästystä. Ja aina kun esittelee tai meppi ehdottaa uutta asiaa, niin emmehän me aina pyydä vaikutusten arviointia. Minä uskon, että Äh, rahoitusmarkkinasektori on aina voittaja tässä. Ajatelkaapa, jos tulevana kuukausina on joku ongelma, miltä me sitten näytämme, jos viivyttelemme. Minusta on tärkeää, että ihmiset pohtivat kantojansa ja pohtivat, miten saada, saamaan, saadaan aikaan paketti, jonka kanssa päästään eteenpäin, koska minusta on tärkeää, että saamme mahdollisimman pian sopimuksen aikaan, emmekä oleta, odota Luxemburgin puheenjohtajia kautta minä vastustan tällaista ajatusta, jossa ihmiset alkavat viittailemaan toisten taustoihin tai kotimaihin. Minusta tämä on täysin sietämätöntä. Me olemme kaikki Euroopan parlamentin jäseniä, me edustamme 500 miljoonaa ihmistä tasa-arvoisesti ja kannamme vastuumme vakavasti. Minusta voidaan vastustaa tällaista heittely, että ei voi olla brittiesittelijä tässä asiassa tai ranskalaista esittelijä jossakin toisessa asiassa. Meidän on opittava siirtymään eteenpäin noista neuvoston asemista ja istua alas ja katsoa, että selvä, me emme pääse tässä nyt ratkaisuun, me olemme umpia kujassa ja nyt meidän on tehtävä kompromisseja tehtävä paketteja, joka sopii ryhmille. Voi olla, että en ota kaikkea mukaan, joka nyt pöydällä on, mutta tarkistelen näitä asioita ja katson, kuinka voidaan ottaa huomioon Demasin huolet ja eh, Jillin huolet ja myös Brianin ja Saidin ja Jessikin huolet mukaan. Uskottavuuden takia on tärkeää, että me viivyttele, vaan menemme eteenpäin ja löydämme ratkaisun. Kiitoksia tästä ja odotan tapaamistanne jälleen torstaina. Thank you to the rapporteur. Uh... Kiitoksia esittelijälle. Aikataulusta 11. joulukuuta kello 12. Tarkastus, tarkastukset 21 tammikuuta tarkist, äh, äänestys ja toista jälleen käsittely. En tiedä, onko teknisesti mahdollista esittää vaihtoehtoisesti sitä, että lykättäisiin muutamalla päivällä tarkistusten jättämisen määrä aikaa. Voisiko esittelijä pohtia sitä? Tästä voidaan antaa mahdollisesti sitten tiedonanto jäsenille. Eli että haluat tähän nyt kommentoida. Personally, I don't no, decision in two or three days. Henkilökohtaisesti en tiedä tuosta kolmesta neljästä päivästä. Meillä on nyt oma ohjelmamme tässä ja paljon muutakin lainsäädäntöä, joten ei ole niin helppoa lähteä nyt lykkäämään näitä päivämääriä, jotka on jo päätetty niin että tämä mietintö jotenkin loksahtaisi sinne vähän myöhemmin. Making reference to the impact. En ollenkaan viittaa vaikutusten arviointiin, vaan että pidetään aikataulu tällaisenaan, mukaan lukien äänestys ja käsittely. More for the Mietin vain, että voisiko olla muutama päivä lisää tarkistuksia varten. Muuta ei muuteta. So. No, jos ei se kaiken kaikkiaan aikataulua muuta, niin ihan ok. Uh, Wednesday, the following Wednesday in Strasbourg. So. Eli seuraava keskiviikko Strasbourgissa esimerkiksi. Muutama päivä lisää. In German, uh, it is, we'll look. Voisinko kysyä jotain? Koordinaattorit ilmeisesti tarkastelevat tutkimuskysymystä tarkastella myös kysymys on, jos koordinaattorit esittävät kysymyksen, niin tarkastellaan sitä. Tarkoittamme sitä, että pystytään nykyehdotuksen aikarajaan. Pysymme nykytaikatauluun sillä pienellä muutoksella, että lykkäämme tarkistusten takaraja viidellä päivällä. Päätämme näin. Koordinaattorit ovat vapaita palaamaan kysymykseen ja keskustelemaan ehdotusta, jos ehdotus on liittyen vaikutusarviointiin. Tähän mennessä vahvistan olemassa olevan takarajan ainoastaan lykäten tarkistusten takaraja. Eli nykytakaraja voin toistaa. 17. 17. joulukuuta tarkistukset 21. ensimmäistä tarkistusten käsittely 23.24. helmikuuta äänestys Ekonissa ja täysistunto on sitten maaliskuun kakkosessa. Kiitoksia. Point seven of our agenda, the last one. Uh... Sitten seuraava kohta, seitsemän. Pahoittelen esittelijälle, yritin kyllä parhaani, että olisi pysytty aikataulussa, mutta nyt menemme välittömästi vertailuarvoihin ajan säästämisen vuoksi. Annan puheenvuoron heti Koralle. Very much, uh, chair. Uh... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitokset varjoesittelijöillekin mahdollisuudesta käydä keskustelua tänään tästä mielestäni hyvin tärkeästä aiheesta. Ennen kuin siirryn itse aiheen sisältöön, haluaisin käydä läpi muutaman hallinnollisen kysymyksen. Minä pyrin saamaan luonnoksen valmiiksi tämän viikon loppuun mennessä. Oletan, että mietintö voidaan julkaista ensi viikon puolivälissä. Lisäksi lopullinen teksti voidaan lukea nettisivuiltani ja kaikki järjestöt myös listana, joita olen tavannut vertailualvojen osalta viime kuukausien aikana. Kaikki nämä tiedot ovat siellä nettisivuilla, niin kaikille, joita tämä asia kiinnostaa. Yritän myös pitää aikataulusta kiinni. Määräaikatarkistusten jättämiselle on tammikuun 20. päivä. Nyt siirtyisin itse mietintöluonnoksen aiheeseen. Kuten aikaisemmin sanoin, tämä on laaja, monimutkainen kysymys, joten lähden liikkeelle yleiseltä kannalta ja keskityn sitten mietintöluonnoksessa kanssanne tiettyihin aiheisiin. Yleisesti mitä tulee lisälainsäädäntöön, jolla voitaisiin estää vertailuarvojen manipulointi tulevaisuudessa, on sellainen, että pitäisi katsoa makrotaloudellisten vertailuarvojen vaikutusta. Ne ovat tärkeitä, että rahoitusmarkkinat voivat toimia hyvin hyödykemarkkinat myös ja väittäisluottomarkkinat. Se riippuu vertailuarvojen luotettavuudesta, siitä jatketaanko niitä ja siksi tällä kysymyksellä voisi olla kielteinen vaikutus reaalitalouteen. Tämä on erityisen totta, kun ajatellaan sellaisia vertailuarvoja, joita käytetään laajasti. Rahoitusmarkkinoiden vakaus ja laajemmin talouden vakaus hyötyvät parhaiten siitä, että on monenlaista vertailuarvojen tarjontaa, jota tarjotaan avoimella ja luotettavalla tapaa. Tältä harkintaa vasten on tärkeää se, että vertailuarvojen käyttäjille annetaan enemmän tietoa siitä, miten vertailuarvot asetetaan. Tämä mahdollistaisi paremman päätöksenteon vertailuarvojen käytöstä ja hallinnojen osalta tämä loisi tiukkaa toimintaa. Ja suhteellisuus selkeästi, kun ajatellaan lisää hallituksen vaatimuksia vertailuarvojen osalta, jotta voidaan huolehtia siitä, että vertailualot, joilla on järjestelmän osalta merkitystä, noudattavat tiukempia vaatimuksia, kun samalla taas huolehditaan siitä, että monenlaisia vertailuarvoja voidaan kuluttajille järkevin kustannuksin tar- tarjota. Sitten suhteellisuudesta ja avoimuudesta kriittisten vertailuarvojen osalta, joilla on siis hyvin suuri arvo. On hyvin sopivaa, että esitetään tiukkoja sitovia viranomaisten vaatimuksia kansainvälisten periaatteiden pohjalta. Näiden vaatimusten on sisällytettävä suhteellinen lähestymistapa eri vertailuarvojen osalta ajatellen niiden markkinoita ja niiden vaikutusta. Mitä tulee vertailuarvoihin, jotka eivät ole kriittisen tärkeitä, silloin pitäisi pyrkiä lähinnä lisäämään avoimuutta kuluttajien, loppukuluttajien suuntaan. Ja tämä voidaan saada aikaan, jos tällainen vertailuvaroiden hallinnoijat antavat julkilausuman niihin liittyen. Hallinnoijien pitäisi myös antaa tiedoksi lausuma, joka on riippumattoman tilintarkastajan vahvistama, jotta nähdään, että toimet ovat noudattaneet kaikkia sääntöjä. Mitä tulee suuriin vaatimuksiin, jotka koskevat indeksejä, jotka eivät ole ratkaisevan tärkeitä, loisi merkittäviä kustannuksia turhaan. Tällaiset kustannukset voisivat vähentää vertailuarvojen tarjoamista ja tapaa, jolla niitä annetaan loppukäyttäjille. Ja tämä loisi lisätaakkaa Euroopan yrityksille ja yksityistalouksille aikana, jolloin kansainvälisen kilpailun ja kasvun lisäämisen tulisi olla ykkösprioriteetteja. Tässä yhteydessä sopeutettuja toimia tarvitaan myös niiden vartoiluarvojen osalta, jotka ovat säädeltyjen tiedon pohjalta ja hyödyke vertailuarvojen osalta. Osittain nämä sopeutukset olisi toteutettava relevanttien kansainvälisten standardien mukaisesti. Mitä tulee kriittisyyden toteamiseen, Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Kahtalainen lähestymistapa on tarpeen, jotta voidaan nähdä, miten kriittisen tärkeä vertailuarvo on. Ensinnäkin on ajateltava viite arvoa, joka on yli 500 miljardin laskettuna sopivan ajanjakson aikana. Tällaisia vertailuarvoja voitaisiin pitää kriittisen tärkeinä. Näin tiukka tiukka kvantitatiivinen raja ei kuitenkin ole riittävä, kun ajatellaan, miten nopeasti markkinat kehittyvät. Siksi pitäisi antaa harkintavaraa vastuuviranomaisille, jotta muutakin vertailuarvoja voitaisiin sisällyttää näiden kriittisten tärkeiden vertailuarvojen joukkoon, jos niillä voi olla järjestelmän kannalta suuri merkitys. Tässä harjoituksessa on tärkeää huolehtia siitä, että samoja kriteereitä käytetään kautta koko Euroopan unionin. Siksi jos vertailuarvoilla on merkitystä useissa jäsenvaltioissa, niiden kriittisestä merkityksestä on tehtävä päätös eu tasolla. Puhtaasti kansallisesti merkityksellisistä vertailuarvoista voidaan jättää jäsenvaltion viranomaisille tämä päätös tehtäväksi. Sitten kolmansista maista sitä huolehditaan siitä, että saadaan paljon vertailuarvoja. On tärkeää, että voidaan huolehtia rahoitusmarkkinoiden ja reaalitalouden tulevaisuudesta. Ja siksi pitää olla kunnolliset säännöt myöskin vertailuarvojen hallinnoijille kolmasissa jäsenvaltioissa. Tällä hetkellä EUn ulkopuolella ei ole laajoja lainsäädäntöpuitteita eikä mitään merkittävää edistystä ole lähitulevaisuudessa myöskään näkyvissä. Siksi kolmansien maiden järjestelmien ajatteleminen sopivina myös meille ei ole sopivaa. Samalla EU-ssa toimien hallinnoijien asema on vahvistettava. Siksi tarvitaan lisävälineitä, jotta voidaan huolehtia siitä, että EUn käyttäjillä on edelleen mahdollisuus käyttää myös kolmansien maiden vertailuarvoja. Jos ajatellaan vastavuoroisuuspäätöksiä, jotka liittyvät tiettyihin vertailuarvoihin, se, että tuetaan tiettyjä EUn hallinnoijia, anteeksi, EUn ulkopuolisia hallinnoijia EUn puolelta – Nämä kysymykset olisi lisättävä sinne ainakin kunnes vasta vastaavuuspäätös on tehty. Kaiken kaikkiaan ja ihan viimeisenä huomiona suoritusvertailuarvoihin, jos ajatellaan eturistiriitoja, ne ovat mahdollisia kaikenlaisten vertailuarvojen osalta. Ja siksi on katsottava kysymystä mahdollisimman laajasti. Samalla on tunnustettava se, että vertailuarvojen rakentaminen sellaiselta pohjalta, johon liittyy monta indeksiä, niin kuin tehdään, kun ajatellaan suoritusvertailuarvoja. Nämä ovat vertailuarvojen käyttöjä eikä niiden luomista. Niiden käyttöön on siis eri asia. Jos ajatellaan, mitä tietoa annetaan investoille, pankeille, äh, sijoituslaitoksille, on autettava näiden vertailuarvojen avoimuuden lisäämistä, mutta lisäksi on huolehdittava siitä, että loppukäyttäjät eli kuluttajat saavat parempaa suojelua siltä, että vertailuarvoja käytetään sopimattomalla tapaa. Siksi on ajateltava, että tahot, jotka niitä käyttävät, velvoitetaan pyrkimään kertomaan erityistietoja vertailuarvoista, joita käytetään toiminnassa. Uskoakseni voin käyttää Voin päättää puheenvuoroni tähän puheenjohtaja. Mielelläni kuuntelen varjoesittelijöiden kantoja. Kiitos. Give the floor to Kiitoksia sitten herra Högmark, joka on täällä EPP-varjoesittelijän sijaan. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen Niedermayerin korvaaja, joka pyytää anteeksi, ettei päässyt paikalle. Hän on kuolla Lompurossa puhuu keskuspankkien konferenssissa. Hän lähti Kuala Lumpurin jätti minä tänne. Ehkä minä saan jonkun teepaidan tästä. Mutta minua on pyydetty välittämään jotakin päännäkökohtia. Ne ovat hyvin pitkälti samalla linjoilla kuin esittelijäkin. Ja kiitos esittelijälle tästä. Timorin ja Euriborin manipulointi aiheuttavat suuren skandaalin, joka painotti tarvetta säädellä näitä asioita. Meillä on markkinoiden väärinkäyttö koskeva direktiivi tullut sen, sen jälkeen maisema muuttunut. Meillä on myös komission ehdotus, mutta myöskin globaali reaktio G20 ryhmältä, joka hyväksyy iosco periaatteet ja globaalit markkinat ovat hyvän ne, ne, niin määrillään kolme pääkysymystä. Ensinnäkin astukseen sovellusalue. Mitä laajempi ja syvempi se on, sitä enemmän vaaditaan täytäntöön säädöksiä ja säätelyvaatimukset lisääntyvät. Sitten EOVS, josko ja kolmansien maiden järjestelmä säätelyvälineenä komission ehdotus silloin kun laadittiin ei ollut kovinkaan selkeä IOSKon periaatteiden suhteen. Nyt on selkeää, että he ovat pitkälti säätelyn pohja useimmissa maissa, eikä ole todennäköistä, että EUn säätelystä tulee uusi standardi. Joten meidän täytyy löytää tässä tasapaino. Ja Jotkut vertailuarvot, niissä on sanottu, että ovat globaaleja, eivätkä ne ole EU-pohjaisia. Ja valvontaviranomaisen on päätettävä, ovatko ne erittäin turvallisia EUlle. Ja EU voi teot sitä, että EU säätäisi enemmän kuin josko jolla olisi siis iso merkitys eurooppalaisille yrityksille ja kansalaisille. Ja kysymys on siitä, pidetäänkö IOSKOa turvallisena. EOS hyväksyä rooli eurooppalaisille toimijoille, niin nykyartoista ei voi hyväksyä. Ja kolmas kysymys on seurattavuus, johon on jo viitattu. Näitä kokonaisuudessaan Herr Niedermayer lähtökohta on, että asetukseen sovellusalaa täytyy kaventaa, täytäntöpanon säännösten ongelmaa täytyy käsitellä, sitä seurattavuutta saa tehdä ehdotuksen mahdollisimman läheltä josko seuraava. Niin näitä asetuksia joskon täytäntöön panevat samanlaisia. Hän halusi kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä. Ja, ja hän myös kertoo että koordinaattorit ehdottaisivat parlamentin palveluille, että ää, tehdään uusi valitusarvio sen jälkeen, kun maisemat ovat muuttuneet komission valitusarvion jälkeen. Tässä Niedermayerin ja minun panos. Kiitoksia. SND Jonas Fernandes Alvarez. Hyvää iltapäivää. Kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin onnitella esittelijä Viime viikkojen aikana olemme tehneet tiivisti työtä ja luotan siihen, että tulevien viikkojen aikana – jatkamme työtä niin, että saamme tämän asian valmiiksi mahdollisimman pian. Tästä sääntelyn tarpeesta siihen on luonnollisia syitä. Meillähän on ollut erilaisia manipulaatitapauksia, joita olemme, joista olemme lukeneet lehdistöstä viime vuosina ja kuukausina, koska ei puhuta ainoastaan Euriborista ja Liborista, vaan uusia sanktioita manipuloista johtuen on ollut myös vaihtokursseissa Eurooppa ja rahoitusmarkkina tarvitsevat selkeää sääntelyä, jolla estetään vertailuarvojen indeksien manipulointi ja se, että vältetään huonosti suunnitellut epäkorrektit indeksit, jotka antavat epäselvää tietoa, jotka omalta osaltaan edesauttavat kuplien muodostumista rahoitusmarkkinoille ja epävakauttavat niitä. SND-ryhmän pitää hyvänä tätä ehdotusta, joka lähetetään komissiolle. Ja lyhykäisyydessään haluaisin keskittyä nyt muutamaan asiaan, jotka vielä käsittääkseni edellyttävät tiivistä työtä tulevina viikkoina. Ensinnäkin asetuksessa lähdetään näistä kriteereistä näistä kriittisistä vertailuarvoista, jonka määritellä pitää ne epäasiallisena. Tässä on ainoastaan kvantitatiivisia mittauksia, niiden perusteella määritellään, ovatko indeksit kriittisiä vai ei. Minun mielestäni tämä jättää sääntelyllisesti tyhjentäjämä ei ole kestävä pohja. On erilaisia tapoja, joita voidaan mitata näitä rahastoja, jotka käyttävät viiteindeksejä. Tässä jätetään myös juridisen tyhjön indeksit, jotka voisivat olla kriittisiä rahoitusvakauden takia tai sellaisia indeksejä, jotka saattavat olla kriittisiä tietyissä jäsenvaltioissa, mutta ne eivät välttämättä ole sitä koko euroalueella. Näin ollen olen sitä mieltä, että ei voida tehdä tällaista tiukkaa, jäykkää kvantitatiivista kriittisten vertailuarvojen määrittelyä, koska se jättää tyhjön sääntelyyn. Ei ole objektiivista tapaa mm, mietata näitä rahastoja, joita indeksit käyttävät, ja toisekseen ne jättäisivät ulkopuolelle sellaisia indeksejä, jotka saattaisivat mahdollisesti olla epävakaita. Sitten toinen asia, johon täällä jo aikaisemmin viittattiin, koskee äh, sääntelyn suhteellisuutta – Minun mielestäni on suositeltavaa olla, ottaa käyttöön tämä suhteellisuus. eihän Euriboriin tai Liboriin tai näihin suuriin vertailuarvoihin voida soveltaa samoja sääntöjä. Näihin liittyy merkittäviä vaikutuksia ja näille ei ole samoja sääntöjä kuin ne indekseille, joita käytetään tiettyillä sektoreilla ainoastaan tai alueellisessa taloudessa, joilla ei ole järjestelmään vaikutuksia. Siksi pidän suhteellisuutta järkevänä ehdotuksena, mutta olisi määriteltävä, mikä on asianmukainen suhteellisuus kriittisten ja ei-kriittisten indeksien välillä. Esimerkiksi raaka-aineet kuuluvat näihin vertailuarvoihin. Kolmas asia koskee kolmasia maita. Siitä täällä kommentoitiinkin. Mielestäni komission ehdotus ei ole täydellinen voitaisiin muussa tapauksessa jättää unionin ulkopuolelle jäävät vertailut kokonaan pois. Sitten tämä valvontakysymys, se tämä olisi käsiteltävä kunnollisemmin. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia vielä esittelijälle. ICR uh, Kane Swinburne. Äh, Aikarajat huomioiden puhun nopeasti. Monet asioista on tullut jo esille. Toistaisin esittelijän kommentteja. Meillä on runsaasti yhteistyötä varjostelijoiden kanssa ja mahdollisuus esittää kantoja kautta prosessin sen jälkeen, kun esittelijä nimettiin rajaton sovellusalaan kolmansiin maihin ja hallinnolliseen taakkaan sovellusala. koettakin kaksi tutkimusta vertailuarvoteollisuudesta ja sillä oli syynsä. Ensin tehtiin 2012 tutkimus, jossa Josko käsitteli öljyn hintaa raportoivista yhteistä ja sitten rahoitusalan vertailuarvoista. Heillä oli kaksi raporttia eri alueista, koska niiden hallinnointi on hyvin erilaista. Ihmiset, jotka laativat näitä vertailuindeksejä, tämä eri tavoin, ja meidän täytyy ottaa huomioon rahoitusalan vertailuarvot ja PR fyysisten ää, äh, hyödykkeiden, raaka-aineiden indeksit ovat toisenlaisia. mä olen esimerkiksi hallitsemaan, että öljymarkkinat, täytyy ymmärtää tämä globaali ää, äh, tilanne, jossa jotkut vertailuarvointajat ovat halusin Iranissa ja Venäjällä äh, sieltä myöskin annettaisiin dataa fyysisiin raaka-aineindekseihin eikä niitä pitäisi sulkea pois. Täytyy ymmärtää tämä sovellusala fyysisten toteuden suhteen ja verrattuna rahoituspalveluihin ja niiden vertailuarvoihin. Hallinnolliseen taakkaan liittyen olen samaa mieltä Estelian kanssa, mutta kriittisillä vertailuarvoilla täytyy olla korkeammat standardit. Ja, ja silloin, kun on ei-kriittinen vertailuarvo, joilla on, ei, ei ole samanlaisia vaatimuksia eikä myöskään sitä samanlaista laatua. Täytyy kriittisesti tarkastella, mitä yhdistyneessä kuningaskunnassa samassa jäsenvaltiossa on tapahtunut Liborin säätelyn suhteen. Sitä on säädelty vuoden. Standardit ovat erittäin tiukat sekä niillä, jotka antavat tietoja, että niillä, jotka hallinnoivat ja laativat vertailuarvoja. Sen sijaan, että keksitään se pyörä uudelleen, kannattaa perehtyä siihen, miten Liboria säädellään, nyt kun säännöt on olemassa. Ja investoijien ja yritysten erilaisuus täytyy ottaa huomioon. Meidän täytyy jättää valinnanvaran. Meillä täytyy olla vertailuarvojen metodologiassa seurattavuutta, että voidaan tehdä hyvällä perusteella päätös vertailuarvojen kesken. Mutta täytyy miettiä, haluammeko säädellä kaikkia käyttäjiä ikään kuin hallinnoijana. Ajattelen esimerkiksi omaisuuden sektoria, jos ne muuttavat ää, jotain vertailuarvoa, tekeekö se niistä todella sen ylläpitäjän vai ei. Eli jotka mikä tahansa muutos mannatialle kuulemisessa. Mutta koska missään muualla maailmassa ei ole lainsäädäntöehdotuksia, niin täytyy olla varovainen, että emme sitä standardeja sellaisille, jotka ovat tähän IOSKolla on standardinsa. Ja ne voivat olla oikein, on hyvä asia, että ne toimisivat, että sitten voidaan arvioida niiden saman arvoisuutta. Ja on hyvä, että niiden major on pyytänyt tutkimusosalta valitusarvioita ottaen huomioon näiden merkitystä ja mielelläni tukisin tätä pyyntöä. Kiitos. Thank you, Marisa Matias. Kiitos sitten Marisa Matias. Thank you. I, I'll try to be... Kiitoksia. Yritän puhua hyvin lyhyesti. I'm available for the... Meillä ei taida olla enää paljon kokousaikaa jäljellä. Haluaisin kiittää esittelijää alustuksesta ja näistä kohdista, jotka hän otti, eteen, ot, ot, otti esiin. Valitettavasti en ehkä voi osallistua varjoesittelijöiden kokoukseen. Minulla on vähän liikaa näitä mietintöjä seurattavana. Ei vaikea olla joka paikassa yhtä aikaa, mutta eiköhän tämä jotenkin toisella tavalla saada hoidettua. Esitellään mainitsemista asioista. Täällä on jo asioita, jotka on muu, muutenkin tuotu jo esille. Me tarvitsemme selkeästi parannusta tähän vertailuarvoaset ehdotukseen. Täällä on muutamia asioita, joihin esittelijä viittasi. Ne menevät aivan oikeaan suuntaan. Meidän on vältettävä erilaiset manipuloinnit ja ongelmat, joista muut kollegat jo puhuivat. En nyt halua enää paljon toistaa, mitä täällä on sanottu. Muutama avainasia kuitenkin olisi huomioitava kun keskustelemme tästä asiasta. Minulle hyvin tärkeä asia on se, että kun ajatellaan käytännössä näitä rikkomuusta ja näitä selkkaus eturistiriitoja, minusta tarvitaan rajoittavimpia sääntöjä. Tämä olisi otettava huomioon. Toinen asia liittyy soveltamisalaan. Siitä on jo paljon puhuttu. Mielestäni nämä vertailuarvot, joissa saa olla myös pakolliset, saattaa olla mukana pako, pakolliset maksusuudet. Tässä soveltamisalan pitäisi olla laajempi. Sitten indeksien tuottamisen moraalista tässä on huomioittava tietojen on vapaaehtoisuus. Ja vielä asia, jonka haluaisin tuoda esille, se liittyy täytäntöönpanoon ja siirtymäaikoihin menettelyjen muuttamisen jälkeen. Meidän on otettava tällainen siirtymäajan menettelyyn mukaan kun menettelytavat muuttuvat ja näiden aikojen ajanvertailuarvat on laskettava huomioiden entinen nykyinen tilanne, mutta tarvitaan selkeyttä ja tämän asiakkaan huomioitava. Sitten on muita huomioita koskien ekvivalenssia ja juoskon sääntöjä kolmansia maita koskien. Kollegat tästä puhuivat voimme palata näihin yksityiskohtaisemmin myöhemmin. Thank you for the greens. Kiitoksia sitten vihreiltä. Thank you. The... Kiitos. Rajoituskandalien masentava ympyrä osoittaa, miten pitkälti on päästy herrasmiessopimuksista, joita on ollut Lontoossa ja rahoitusmarkkinoilla laajemmin, joten tässä yhteydessä on tärkeää, että sääntely on tarpeeksi laajaa riittävän tehokasta, vaikka Libor aiheutti huolta vertailuarvoista, johon ei voida luottaa Forex-markkinoilla. Myös ilmeisesti on ollut samantyyppisiä ongelmia kuin Liborin osalta. Tämä osoittaa selkeästi, että meidän on huolehdiltava siitä, kun lainsäädäntöä nyt laaditaan, että otetaan huomioon kaikki vertailuarvot, jotka tähän mennessä ovat olleet manipulainen kohteena tai voivat olla tulevaisuudessa, joka estää markkinoiden tehokkaan käytön, ja luo kustannuksia – yhteiskunnallemme. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset eivät pystyneet valvomaan vertailuarvoja, joita Lontoossa käytetään. Ja tämä osoittaa tärkeästi, että kun tulevaisuudessa valvotaan ver- vertailuarvoja, pitää olla riittävän vankka eurooppalainen lähestymistapa niin, ettei kansallisella tasolla jätetä huomiota ongelmia. Nyt on tarkoitus ottaa huomioon se, miten sopiva vertailuarvo on, ja siinä katsotaan sitä, miten relevantti vertailuarvo on tulevaisuutta ajatellen. Kokemus on osoittanut, että Liborin käyttö esimerkiksi kiinnellannojen viitearvon on ollut kyseenalaista. Eli tämä sopivuusajatus lainsäädäntöehdotuksessa ottaisi mukaan sen, että määritellään tavallaan perusriski, miten indeksiä käytetään tarkoitusperiin, jotka eivät ole alkuperäisiä. Silloin riski on suurempi. Ja uudelleen tarkastelun lausekkeessa pitäisi komission katsoa kesällä 2018 uudelleen sitä, miten sopivia vertailuarvot käyttöön ovat. Lisäksi on yksityiskoitaisempia ehdotuksia, jotka liittyvät siihen, että kaikki vertailuarvot otetaan lainsäädännön alle ja katsotaan, miten sopivia ne ovat ajatellen koko riskiä, joka kohdistuu laitusmarkkinoihin Ja lopulta Esman roolista haluaisimme Esmalle mahdollisuuksia valvoa suoraan kriittisen tärkeitä vertailuarvoja vahvistaa Esman roolia kriittisten vertailuarvojen osalta. Haluaisimme myös vahvistaa Esman roolia siinä, että voidaan antaa suuntaviivaa, kalibroida teknisiä standardeja ja olla sovittelijana kansallisten tahojen välillä. Kiitos. Nina Gilford. Kiitoksia Nina Gill vielä hyvin nopeasti. Kiitos. Ihan nopeasti haluaisin onnitella Koraa. Ja täytyy sanoa, että historiallisesti rahamarkkinarahastot ja ver... arvata niin nivotettu. Toivotan sillä parempaa onnea kuin mitä minulla on ollut. Mutta me tarvitsemme kattavia ratkaisuja. kun meillä on ollut skandaaleja toisessa perään, kun näitä arvoja on fiksailtu. Ja Joonas kollegani sanoi, että ja kysymykseni on, mikä on kantasi valvonnan suhteen? Hauska antaa enemmän valtaoikeuksia Esmalle. Voitko pitää tämän kansallisella tasolla? Sanoin, minulla on huolenaiheita vaikutusarvioiden pyynnön pyytämisen suhteen, koska aika pitkään me olemme tarkastelleet tätä asiakokonaisuutta, enkä tiedä mitä me saisimme vaikutusarvioinnista. Joten varautuisin vastustamaan sitä. Rapporteur. Sitten esittelijä. Um, I'd like... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja edustaja Gilliä näistä esitetyistä kannoista. Minusta tuntuu, että meillä on tiukkaa työtä luvassa lähiviikkoina, mutta mielelläni sitä työtä teen, koska minusta tuntuu, että me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että meidän täytyy nopeasti säädellä tiukemmin tätä alaa. Jotain on siis tehtävä jos me kaikki olemme tästä samaa mieltä, voimme vetää yhtä köyttä ja saada tuloksia aikaiseksi, näin uskon. Vaikutusten arviointikysymyksestä ymmärsin, että Niedemeyer ei pyytänyt kokonaan uutta vaikutusten arviointia, vaan hän halusi toisen kannan vielä siihen vaikutusten arviointiin, joka on jo tehty, ottaen huomioon erityisesti kolmansien maiden ongelmat. Hän ei pyytänyt siis täysin uutta vaikutusten arviointia, jos asian oikein ymmärsin. Huomaan tällä, että muutama varjesittelijä nyökkäilee, joten luultavasti tämän suuntaisesti voimme aiheesta keskustella. Ottaen huomioon jälleen, miten kiireellinen asia tämä on, niin tuskin tässä syntyy mitään viivettä meidän työssämme. Ystävän Iidemäinen sanoi, että näin ei varmaankaan tule olemaan. Toivon, että näin siis on. Kiitos. Thank you very much. I... Kiitoksia. Ilmoitan nyt määräajat. Kahdeksas tammikuuta lausuntoluonnos, 21. tarkistukset, 21. käsittely ja 5 maaliskuuta äänestäminen. Huomenna tapamme kello kahdeksan. Meillä on yhteiskokous työllisyysvaliokunnan kanssa. Onko teille kerrottu tästä tapaamispaikasta? I don't know. They told me that would be... Okay, I suppose... In the same room, okay. Sama huone, selvä.